Uh, uh, Hyvät uh, kollegat, monet teistä täällä vielä vaeltelevat salissa. Käykääpä paikoillanne. Haluaisin nopeasti hyväksyä esityslistan suostumuksellanne. Te olette varmaan kuulleet jo, että kohta viisi on jätetty pois. Kleevan mietintö varainsiirtojen mukana toimittavista tiedoista, samoin kuin kohta kuusi, rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun ja terrorismin rahoituksiin tässä Karinson esittelijä. Ja kohta 10, jossa on sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat äänestys, hyväksyminen, nämä on siirretty eteenpäin. Huomenna aloitamme kello 10, jossa puhumme ohjausjaksosta. Ja kaikki muut ilmoitusasiat ilmoitan sitten komission jäsenen puheenvuoron jälkeen, mutta minun täytyy kuitenkin kertoa teille vielä, että aloitamme huomenna siis kello 10 mutta iltapäivällä kolmesta eh, puoli viiteen puhumme kansallisten, valio, eh, kansallisten eh, parlamenttien edustajien kanssa ja, ja sitten kohta 12 sen jälkeen. Suuri ilo minulle nyt toivottaa tervetulleeksi komission jäsen kertomaan meille markkinoiden muutoksista. Hän tulee juuri Ecofinin kokouksesta, joten hän varmaankin kertoo näistä uusista aloitteista, joita siellä on äh, käsitelty, SRM, MSM, PK-yritysten rahoituksesta ja niin edelleen. Minua ainakin kiinnostaa nämä asiat ja minä uskon, että on äh, hienoa, että meillä on tänään tämä keskustelun vaihto, koska tämä on nyt jo kuusi vuotta Lehman Brothers-kriisin jälkeen. Viisi vuotta tämän kriisin jälkeen. Ja olen huomannut, että sanomalehdissä tällä viikolla on ollut hyvin paljon äh, raportteja esimerkiksi Bob Diamondista, Barclaysta, joka sanoi, että me tarvitsemme enemmän avoimuutta, meidän täytyy saada enemmän standardeja, meidän täytyy parantaa äh, kuluttajien asemaa markkinoilla ja tässä ei ole varaa äh, epäonnistua. Ehkäpä hieman myöhäistä herra Daimondin näistä puhua, mutta on kuitenkin hienoa, että hän ymmärtää, miksi me tarvitsemme vahvan komission jäsen tässä ja me olemme käyttäneet tähän hyvin paljon aikaa. Komission jäsen, annan teille puheenvuoron ja minulla on täällä todella pitkä luettelo ihmisiä, jotka haluavat esittää teille kysymyksen, joten aloitetaan saman tien. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää Ahlin. Hyvää päivää kaikille. herra Diamondin sanat antavat minulle kyllä rohkaisua. En ole häntä useampaan vuoteen tavannut. Pankkiympyröissä joskus tapaa ihmisiä, joilla on varsin lyhykäinen muisti. Omalta osaltani olen todennut ja myös totetan sitä, että meillä kenelläkään ei ole varaa omata tällaista lyhyttä muistia. Kun ajattelemme niitä syitä ja seuraamuksia, joita tällä pankkikriisillä – on ollut. Ja eilenhän vietettiin todellakin Lehman Brothersin kaatumisen viidettä vuosipäivää. Minulla ei tule olemaan lyhyt muisti. Ja tässä tahtotilassa, tässä hengessä me kaikki ajattelemme kriisiä, pidämme kiinni eh, etenemistahdista, mutta tien pää ei vielä aivan häämötä. Nyt ei ole vielä syytä olla tyytyväinen eikä tehdä minkäänlaisia lopputulemia, mutta Pietarin tulokset muistaen ja EKOFIN kokouksen tulokset huomioiden viime lauantailta, niin kyllä nyt kuitenkin voimme tunnustaa sen, että olemme tehneet kovasti työtä, jotta voimme jo ottaa opiksi tästä kriisistä ja annamme tunnustusta tehdystä työstä. Pankkien johtajat olivat paikalla ja ministerit selvästi tunnustivat, antoivat tunnustusta siitä työstä, jota on tehty, jotta saamme palautetuksi suhteellisen vakauden ja terveellisemmän tilanteen rahoitusmarkkinoille. Täytyy kuitenkin sanoa arvon jäsenet, että nyt on syytä olla valppaana ja toimia, eikä tehdä minkäänlaisia loppupäätelmiä tai olla tyytyväinen toimintaan. Meillä on järjestelmiä, joista puuttuu kilpailukykyä ja dynamiikkaa. Näin ollen julkisen rahoituksen tervehdyttäminen jatkuu ja me olemme sitoutuneet talouspolitiikan, rahoituspolitiikan koordinointiin ja haluamme vahvistaa sitä, mikä on meidän tehtävämme tänään, eli siis rahoitusmarkkinoiden vakauden vahvistaminen. Tämä tilanne rahoitusalalla siis paranee, vaikkakin kaikki on vielä suhteellista. Pääomittamisen tahti ja suurien eurooppalaisten pankkien hyötysaste on nyt, velkaantumisaste on samanlainen kuin Yhdysvalloissa ja nyt ollaan äh, säätelyminimien ala, äh, alapuolella, kun ajatellaan sitä, mikä on tämä kynnysarvo 11 prosenttia Tämä on keskuspankin ja pankkiviranomaisen määrittelemä tavoitetaso. Paljon vielä työtä on tehtävänä. Meillä on ehdoton prioriteetti, nimittäin pankkiunioni. Tämä on meidän suurin yhteinen haasteemme. Ja totesin tämän jo torstaina Strasbourgin täysistuntosalissa, kun äänestimme hyvin tärkeästä aiheesta – myös ulkopuolelta on todettu, että viime viikolla oli kolme tärkeää äänestystä. Ensinnäkin markkinoiden väärinkäyttö, McAfee-mietintö, ja sitten asuntoluoto, niitä käsittelevä mietintö, ja äärimmäisen tärkeä aihe, pankkivalvonta euroalueella. Muistuttaisin myös, että jotta voimme toteuttaa pankkiunionin euroalueella – täytyi ja täytyy edelleenkin rakentaa yhteisiä sääntöjä unionin pankeille. Pankkiunionihan koostuu siitä, että me saamme yhteiset säännöt euroalueelle, toteutamme niitä ja tämän mahdollisimman tehokkaasti ja integroidusti koko euroalueella. Meillähän on jo olemassa tämä sääntökokonaisuus, vaikkakaan se ei täysin valmis vielä ole, mutta meillä on siis pääomavaatimus, direktiivi, RD4-paketti ja pankkien tilanteesta, sirpaloituneisuudesta johtuen me olemme työstäneet nimenomaan tätä CRD4, jotta saamme vakautetuksi pankkien pääomapohjan. Me tarvitsemme se pankkisektorille johdonmukaisuutta myös verotuksen näkökulmasta, myös yritysten hallinnoinnin näkökulmasta ja äh, yritysjuridiikan äh, näkökulmasta. Säännöissä, aivan niin kuin Peter Simonkin tietää, meillä on tässä mukana talletustakuu. Högmark tekee kovasti työtä äh, pankkien kriisiratkaisu tiimoilta. Eli paljon on vielä työtä tehtävänä pankkisunionin ja sääntöjen toteuttamiseksi niin, että saamme ne integroidusti pankkiunionin puitteissa toteutetuksi. Kiikold ja Taisen ovat tehneet pankkiunionin tiimoilta, valkojen, pankkien valvonnan tiimoilta työtä ja Ferreira niin ikään on tässä työssä mukana. Ministerit käsittelivät äh, lounaallaan pitkällisesti perjantaina näitä aiheita. Osallistuin itse tuohon lounaaseen. Siellä käytiin hyvin haastavaa keskustelua, sanotaanko vaikka näin. Mutta kyllä se on aivan normaalia, kun aihekin on näin monimutkainen. Totesin yleisen halukkuuden ministereiden ja pankinjohtajien keskuudessa edetä tehokkaasti ja nopeasti. Kukaan ei kyseenalaista sitä, että me tarvitsemme kiireellisesti tämän toisen pilarin pankkiunioniin. Keskusteluja Käytiin toisaalta ehdotuksemme juridisesta pohjasta artiklasta 114. Me katsomme juridisen oikeusyksikön tuella ja myös EKPn oikeusyksikön tuella, että artikla 114 on kaikista hyödyllisen. Sehän säätelee yhtenäismarkkinoita. Ja tälle pohjalle voimme rakentaa pankkiunionin toista pilaria. Sanon teille, hyvät jäsenet, että myöhemmässä vaiheessa perussopimuksen muutos, aivan niin kuin Wolfgang Schäuble totesi ja muutkin totesivat, että voimme sitten vielä parantaa ja, ja vakiinnuttaa tätä järjestelmää, mutta kunhan tekstistä on äänestetty, niin voimme viivyttelemättä käynnistää tämän työn. Sitten keskustelua on käyty myös komission roolista sellaisena, kun sitä on ehdotettu, mitkä ovat toiminnan rajat ja millä tavalla kriisiratkaisu rahoitetaan. Kenties voin kysymyksessä vielä palata näihin aiheisiin, mutta olen valmis tekemään työtä dynaamisen kompromissin eteen. Näin me olemme toimineet myös valvonnan yhteydessä. Minun punainen linjani tässä on, että lopputuloksena on toimiva järjestelmä. Tässäkin täytyy ottaa opiksi niistä puutteista, joita on ollut Dexian kriisissä ja muissa kriiseissä tullut esille usein on ollut kriisin ratkaisujärjestelmiä, joissa ei ole ollut tottumusta ratkaista kriisiä yhdessä. Eli tässä täytyy ottaa oppia, kun rakennamme näitä puitteita. Olen valmis työs, tekemään työtä kompromissin saavuttamiseksi. Ottaa huomioon sekä parlamentin että ministerineuvoston kannat. Pankkiunionin rinnalla sääntöjen lisäksi, jotka täytyy vielä viimeistellä, Täytyy muistaa kaikki ne aloitteet, jotka nyt ovat esityslistalla, jotka teettävät teillä paljon työtä. Olemme puhuneet McCarthyn mietinnöstä markkinoiden väärinkäyttöön liittyen. Jäsen valtioiden täytyy välittömästi toteuttaa ja täytäntöön panna tämä teksti markkinoiden väärinkäytöstä. Sehän on yksi avain askelista markkinoiden tervehdyttämiseksi. Ja sitten vielä yleisnäkymiin liittyen ja työhön, joka on vielä kesken liittyen, muutama sananen MIFID Markus Ferberin johdolla on työn alla. Tässäkin on, on kyse äh, G20-sitoumuksista. Me sitten Omnibus 2 ja Burkhard Paltz on viimeisimpiä vaiheita kun pyrimme mahdolliseen sopimuksen lähiviikkojen aikana. Ja sitten arvopaperikeskus, aihe Swinburnin johdolla. Tässä Liettua puheenjohtajavaltiona aikoo saada neuvostossa aivan välittömästi yhteisen kannan aikaiseksi. Ja sitten teidän toimin, to, toimenne vuonna 2003, PRIPS ja BERES esittelijänä, sitten vakuutus, välitystoiminta Langen ja Usits 5, Sven Giegold ja minulle hyvin tärkeä aihe Kluten mietintö, joka käsittelee peruspankkipalveluita ja tiliä. Toivon, että kaikissa näissä aiheissa päästään vielä ennen Euroopan vaaleja lopputulokseen. Kaikissa näistä teksteissä on kyse kulutuksesta, kuluttajista ja kansalaisten Euroopasta. Euroopan parlamentin äänestys asuntoluotoista, tässä Sanchez Presedo on esittelijä, on myös kansalaisille tärkeä aihe. Sitten kun ajattelemme rahoitusmarkkinoiden toiminnan puutteita ja epäkohtia, tämäkin aivan lyhyesti vain todettuna liittyy avoimuuteen ja pankkimaksujen vertailtavuuteen. Tämä vaikuttaa kansalaisten jokapäiväiseen elä, elämään, siihen kuinka helposti voidaan vaihtaa pankkipalvelun tarjoa ja minkälaisia pankkipalveluja, maksupalveluja pankit tarjoavat. Tähän työhön olen sitoutunut jo jonkun päivän ajan ja kyseessä on myös rinnakkaispankkipalvelut. Komissio aikoo marraskuussa esitellä ehdotuksensa tässäkin tiimit ovat samat kuin aiemmissa aiheissa. Haluan kiittää vielä kerran Liikasen raportista. Se käsittelee pankkipalvelujen ja pankkirakenteen uudistuksia ja tässä myös puheenjohtaja on ollut aloitteellinen. Tämä on hyvin tärkeä seikka. Ja aivan loppuun vielä mainitsen aiheet, joita te yhdessä käsittelette juri-valiokunnan kanssa. Nekin ovat osa tätä säätelypuitteistoa ja valvonta puitteistoa ja avoimuutta, jota yhdessä toteutamme. Mainitsen tässä tilintarkastusalan uudistukset sekä taistelun rahanpesua vastaan sekä myös raportoinnin yritysten toiminnasta tilinpäätösten lisäksi. Loppuun vielä mainitsisin kaikki ne lait, joiden tarkoitus on keskittää taloutemme tuottavaan pääomaan ja sen rakentamiseen, ei niinkään äh, pelkästään rahoituspääomaan. Haluamme avoimemman, terveemmän, vakaamman talouden ja rahoitusmarkkinat. Meillä on velvoite saada rahoitusmarkkinat todellisen reaalitalouden palvelukseen, eikä vain toimia niin, että rahoitusmarkkinat toimii itsensä, äh, oman itsensä hyväksi. Näin on ollut viimeisten 20 vuoden aikana. Olemme järjestäneet kuulemisia vihreän kirjan pohjalta. Ne ovat nyt analyysivaiheessa ja olemme saaneet paljon vastauksia. Olen tyytyväinen siitä, että näin on. Tarkoitus on käynnistää tämä käänne niin, että teemme aloitteellisia, dynaamisia aloitteita kasvun hyväksi. Tässä kyse esimerkiksi on sosiaalisesta yrittäjyydestä ja sen tuke, tukemisesta ja niin edelleen. Sanoin vielä johtopäätöksellä, hyvät naiset ja herrat, että nyt ei ole aihetta, ei ole oikea hetki olla itse tyytyväinen. Täytyy olla valppaana, täytyy toimia. Tällä hetkellä suurin osa säätelykehyksestä astuu voimaan nyt, kun viisi vuotta on Lehman Brothersin kaatumisesta, kuulu, kaatumisesta kulunut ja Euroopan unionin kansalaiset, erityisesti heikoimmassa asemassa olevat, edelleenkin kärsivät sekä rahoitus-, talous- että sosiaalisen kriisin seuraamuksista. Tarvitaan toimintaa, valppautta, aloitteellisuutta, josta jo puhuin. Jos nyt talouden ehdot ovatkin kääntymässä sille suunnalle, että kasvua saadaan aikaiseksi, niin joka puolella Eurooppaa populismi nostaa päätään. Kiitos ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Okay, uh, colleagues, I have a list. No niin, hyvät uh, kollegat, 17 puhujaa on listalla. Jos nyt uh, todellakin toimitte sääntöjen mukaan, ei minun sääntöjeni, vaan koordinaattorien asettamien sääntöjen mukaan, niin tässä on ensin viisi, viisi minuuttia per kysymys vastaussa. Meillä on 25 meillä on tässä tarpeeksi aikaa, koska komission jäsen on täällä paikalla kello viiteen asti. Viisi minuuttia kysymys ja vastaus. Jean-Paul Cosses. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, olette oikeassa, että emme saa olla liian itsetyytyväisiä, emmekä vielä luoda mitään katsauksia, sillä tämä menee liikaa aikaa ja meillä on vielä töitä tehtävänä tällä kaudella, mutta on kuitenkin oikein sanoa, että paljon on tehty. Te tässä kävitte läpi näitä eri tekstejä, jotka on saatu loppuun työstettyä. Tässä on tehty läheistä yhteistyötä neuvoston ja parlamentin välillä ja komission rooli on ollut myös erityisen tärkeää. Meidän ei siis pidä punastua, kun ajattelemme, mitä on tehty, jos lähdetään, mietitään sitä, mistä lähdettiin liikkeelle, kuinka pitkälle on kuitenkin päästy. Eli on paikallaan korostaa sitä, että Euroopan unionin rooli on ollut oikein tärkeää, kun kriisiä on pyritty torjumaan. Ja kuten sanoitte, tässä pyritään nyt taas nollamaan tilanne ei voida sanoa, että Eurooppa olisi liikaa sääntöjä laatunut päinvastoin. Ja sitten eräs seikka, jonka ohimene mainitsitte johdannossanne. Tämä liittyy Euroopan toisaalta ja toisaalta Yhdysvaltain pankkialaan ja niiden arvitukseen. Tässä usein, vaikka tietoa on, niin sanotaan, että Euroopan pankkiala on heikompi kuin Amerikan pankkiala. Mitä mieltä olette? Kiitos. Your reply. Ja sitten äh, vastaus. Oui, c'est une question extrêmement importante. Todella tärkeä kysymys. On muistettava, miten erilaiset pankkialat meillä on. Tämä pitää muistaa. Haluaisin, niin kuin yleensä muistuttaa, että Euroopan pankkiala on hyvin moninainen ja se rahoittaa 75 prosenttia taloutta, taloudestamme. Yhdysvalloissa kyseessä on 25 prosenttia. Me noudatamme Baselin sääntöjä. CDR4 kautta meillä on 1300 pankkia ja Yhdysvallat aikoo Baselin sääntöjä soveltaa vain 30 pankkiin. Minä kuitenkin suhtaudun hyvin tarkasti siihen, että pitää olla samanlaiset toimintaolosuhteet, sillä tässä on paljon keskinäistä riippuvuutta. Sillä on sellaisia pankkeja, jotka toimivat Atlantin molemmin puolin. Objektiivisesti ja niin kuin eh, pankkiviranomaisesta on muistutettu ja uusi, eh, uudesta valvoista eli keskuspankista on sanottu, että Euroopan pankkien tilanne on kovasti parantunut. Omat varat ovat paljon edistyneet ja suurinten pankkien osalta hyvä laatuinen pääoma on nyt 11 prosenttia. Minulla on pankkiviranomaisen julkaisemia lukuja. Jos ajatellaan näitä mm, parhaan pääoman rajoja, niin me olemme kyllä selkeästi yläpuolella niiden rajoja, mitä viime vuonna päätettiin 400 miljardia. Ja jos ajattelemme sitten Yhdysvaltain sääntöjä, niin siellä on kolmen ja puolen prosentin taso ja meillä 75 prosenttia. Nämä erot ovat oikein suuria. Ja sitten risk-weighted Assets. Tämän osalta meillä on 34 Yhdysvalloissa, 32 taas Euroopassa. Eli kyllä tässä on ihan vertailukelpoisia lukuja. Tilanne on hyvin vertailukelpoinen, mutta on huomioitava, että meillä on suurten pankkien lisäksi paljon pieniäkin pankkeja, 8000 pankkia, jotkut ovat suuria, Atlantin monin puolella toimia, mutta eivät kaikki kuitenkaan näin ole. Ja siksi tarvitaan näitä stressitestejä ja keskuspankin tekemät testit tulevat olemaan oikein merkittäviä. Kiitos. Uh, Kiitos. Peter Simon, SND-ryhmän nimissä seuraava kysymys. Kiitos äh, komission jäsen. Kiitokset äh, teidän puheenvuorostanne lähinnä pankkiunioniin. Ja minun äh, kanta, kysymykseni liittyykin Saksan kantaan. Miten me vihdoin saisimme veronmaksajat pois tulilinjalta ja miten me voisimme viedä pankkiunionin päätökseen? Komissio on tehnyt ihan hyvän ehdotuksen siihen, miten tässä lähdetään eteenpäin ja esimerkiksi velan purkurahaston kautta. Ja tällä tavalla meillä on nyt mahdollisuus yhtenäisten sääntöjen ja rahaston kautta palauttaa pankit jaloilleen ja koko markkinat jaloilleen. Mutta Saksa on tässä ollut kuitenkin vastaan ja komissio on sanonut, että Euroopan keskuspankki on tehnyt työtä tämän eteen. Asmusen viikonloppuna puhui nimenomaan tästä asiasta, että tässä toimitaan sääntöjen mukaan, mutta Saksa liittovaltiona on nyt tavallaan blokeeraamassa sitä, että poistettaisiin veronmaksajat pois kaikkein pahimmasta paikasta. Eli millä tavalla te viette eteenpäin tätä asiaa? Tarkoittaako tämä, kun te sanoitte, että te haluatte viedä tämä eteenpäin, tarkoittaako tämä sitä, että te otatte eh, niin, tiedoksenne sen, että Saksalla on tässä epäröintejä, vai eh, millä tavalla tässä tullaan toimimaan? Voiko Saksa tämän eh, blokeerauksensa ansiosta heikentämään veronmaksajien asemaa? D'abord l'union bancaire, je le... Ensinnäkin muistutan pankkiunionista. On syytä joka kerta muistuttaa mieleen tämä, että meillä on pohjana yhteiset säännöt. Sanon tämän saman, jonka jo totesin johdannossa, että ensin täytyy saada sääntöjä eteenpäin ennen kuin voimme toteuttaa pankkiunionin, koska pankkiunionihan koostuu siitä, että pankkeihin sovelletaan valvonta- ja kriisiratkaisusääntöjä, jotka ovat samat kaikissa 22 jäsenvaltiossa. Niitä toteutetaan tehokkaasti, lähestulkoon federalistisesti euroalueella, jossa riippuvuudet ovat vahvoja ja systeeminen riski myös vahva valtioiden ja pankkien välillä. Tämä ensinnäkin yhteiset säännöt. Tähän liittyy kriisinratkaisu ja sitten toisaalta talletustakuu. Ja toiseksi niin täytyy muistaa, että unionissa on kaksi pilaria. Ensimmäinen pilari on valvonta, josta massiivisesti äänestitte viime viikolla ja kiitos siitä. Peter Simon, toki on varaumia ja kritiikkiä ja erilaisia ehdotuksia suhteessa minun pankkivalvontaehdotukseeni euroalueella. Teidän maassanne esimerkiksi näin on, mutta ei tätä ole pidetty minkäänlaisena esteenä etenemiselle. Saksa ja tietyt muut maat ovat olleet huolissaan oikeusvarmuudesta. Meidän täytyy luoda sellaisia lakitekstejä, jotka ovat varmoja oikeuden näkökulmasta. Toisessa pilarissa olemme ehdottaneet kriisiratkaisurahastoa, rahastoa ja viranomaista, joka valvoisi tätä asiaa, eli joka on valmis sitten tekemään päätöksiä tehokkaalla tavalla kriisiratkaisusta Euroopassa. Sanon asiat aivan suoraan. En ole kuullut Saksan hallituksen toteavan, että se vastustaisi tätä tekstiä. Toki tiettyjä varaumia on, jotka kenties voidaan sitten juridisen oikeusyksikön kantojen pohjalta poistaa Kyllähän neuvoston oikeusyksikköä on kuultu ja se on kompetentti tässä ja kuuntelemme sen näkemyksiä suhteessa tähän artiklaan 114, jota minä olen ehdottanut. Vielä kerran totean, että toisessa vaiheessa, seuraavassa vaiheessa, sitten kun 114 artiklan pohjalta tämä kriisinratkaisuviranomainen on saatu aikaiseksi, niin toki sitä voidaan sitten myöhemmin parantaa Jos tästä kriisiratkaisumekanismista tulee unionin eh, yhteisön välinen, niin nythän toimitaan vasta hallitusten välisesti yksimielisyyden pohjalta, niin kenties sitten myöhemmin tilanne muuttuu. Komissio itse on ehdottanut, että eh, perussopimus kehittyisi ja tätä kautta euroalue toimisi paremmin. Eli juridista statusta voitaisiin muuttaa sitten ja muuttaa tämä jonkinlaiseksi kriisinratkaisuviranomaiseksi, virastoksi. Toki voi olla, että heti oven takana vaan niitä kriisiä ja meidän täytyy varmistaa, että pankit maksavat pankkien kriisit, eivätkä veromaksajat joudu maksumiehiksi. Keskustelu aiheissa varmasti hallitusten kanssa voimme päästä sopimukseen ja tässä vaaditaan myös parlamentin painoarvoa. Uh, I give an extra couple of... No niin, annoin muutaman ylimääräisen äh, sekunnin, koska tässä on kuitenkin tulossa tärkeät vaalit. Herra Klintz Alderyhmän nimissä. Kiitos uh, komission jäsen. Jos pysyn tässä rahastossa vielä, niin eihän minulle tässä ole kysymys siitä, että vaatiiko se uutta perustuslakia vai ei mutta kuitenkaan tätä rahastoahan ei ole vielä kuitenkaan käynnistetty kunnolla, koska kestää vuosia ennen kuin meillä on siellä sellaisia varoja, joita todellakin voidaan käyntää 50-70 miljardia, jota suurin piirtein tarvitsemme niin, että pääsemme purkamaan näitä velkoja. Asmussen keskuspankista ehdotti, että me käyttäisimme ESM-vakausmekanismia käyttämään tätä Eli ESMn kautta ra- rahoitettaisiin tämä aukko, mitä mieltä te olette siitä? Ja toisekseen ei ole kysymys ainoastaan rahoituksesta, vaan myös rahoituslaitosten halukkuudesta toimia. Me näemme esimerkiksi, mitä USAssa on tapahtunut, mutta samanaikaisesti esimerkiksi USAssa on lakkautettu useita rahoituslaitoksia, Euroopassa ei. Näettekö te minkäännäköistä halukkuutta tähän niin, että pankkeja purettaisiin? Ajattelen tässä esimerkiksi Almuniaa tai Westdeutsche Landesbankia tai muuta, joka olisi voitu lakkauttaa jo kauan sitten. Kolmanneksi totean, että yhä enemmän meillä on siirtynyt toimia tällaiseen varjopankkitoimintaan. Jopa 50 prosenttia tietyiltä pankkitoimet tietyiltä aloilta ovat siirtyneet varjopankkitoimintaan. Mitäs mieltä te olette tästä? Herra Klintz, tietysti menee aikaa siihen, että saadaan tarpeeksi varoja kriisiratkaisurahastoon. Mutta jos sitä ei perusteta, niin sitten siihen menee vielä enemmän aikaa, jos tämä nyt vaikka näin sanoisi. Eli pragmaattisesti katsoen voidaan ajatella, että jos pitää ajatusta oikeana, että pitäisi olla pankkien erityisesti ylikansallisten pankkien kriisiratkaisuun Euroopan laajuinen rahasto, niin kuin minä ajattelen, eikä kukaan voi syyttää komissiota siitä, että se esittäisi Euroopan laajuista ratkaisua, niin pitäisi sitten perustaa tämä rahasto, joka vähitellen kymmenen vuoden ajan kasvaisi ja sitten se olisi täysin toimintakykyinen. Haluaisin muistuttaa, että kyseessä on yksityinen rahasto. Kyseessä ei ole, eivät ole julkiset varat. Ja väliaikana minä itsekin olen tekstissä ehdottanut, että rahasto voisi eh, lainatesten maksanta takaisin. Tässä Rasmussenin ajatus on mielenkiintoinen, se oli ainoa mahdollinen, mutta voitaisiin ajatella, että tämä rahasto voisi eh, lainata markkinoilta rahaa, jos tarve näin vaatii. Ja sitten toiseksi olen sitä mieltä, että valtioilla voisi olla mahdollisuus eh, pankkien purkamiseen, eli että voitaisiin toimia yhdessä ja nopeasti eikä erikseen eh, selkä seinää vastaan ja mm, eri mielisesti ja tehottomasti, niin kuin jossain tapauksessa on nähty. Kriisiratkaisu direktiivin astuessa voimaan ja pankkiviranomaisen avulla me pystymme ryhtymään toimiin, mutta järjestelmällisesti suunniteltuihin toimiin. Tätä tarkoitan. Herra Klintz on aina halvempaa ennaltaehkäistä kuin lähteä korjaamaan jälkikäteen. Tämä pätee kaikkialla. On halvempaa tehdä näin pystytään eh, tehokkaasti eikä improvisoidusti eh, kriisiä ratkaisemaan, niin kuin on voitu nähdä viime vuosina. Eli tärkeää tässä on valmistautua kriisin ratkaisuun. Voidaan puhua varjopankkitoiminnasta, jos näin haluatte. Minä olen huolestunut näistä toimista, joihin viittasitte, ja tästä syystä meidän on tällä hetkellä mietittävä perinteisiä perinteisen pankkitoiminnan sääntöjä ja sen lisäksi on mietittävä näitä eh, varjo pankkialan toimia. Siellä tehdään hyvää työtä, mutta monesti myös sitä kautta kierretään pankkialan säännöt. Olen tästä tietoinen, kiitos. Okay. Um, then I have, uh, Sitten uh, edustaja Kamal ESR nimissä. Um, thank- Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komission jäsenelle. Lehmanin, Lehman Brothersien kaatumisesta on nyt viisi vuotta. Ja tässä on nyt oikeastaan muutama periaate, jota ei ole käsitelty. Ensinnäkin se, että ei saisi käyttää veronmaksajien rahoja pankkien pelastamiseksi. Toisekseen johtajien vastuut, ne pankinjohtajat, jotka olivat näitä epäonnistumisia tekemässä. Ja kolmanne, kolmas äh, vielä minä kuulen, mitä te sanoitte, mitä tulee pankkiuudistuksiin ja siihen, äh, miten ei ole siihen voimavaroja, mutta sen täytyisi kuitenkin olla yksi äh, perusperiaate. Minä tiedän, että pankit ovat tehneet paljon lobbaustöitä, mutta minä todellakin kehottaisin, olen vakuuttunut, että kollegat ovat samaa mieltä siitä, että nimenomaan tähän uudistamiseen on nopeasti lähdettävä. Olin ajatellut kysyä teille tästä myöhästymisestä, mutta kuitenkin haluaisin puhua tästä ähm, näistä tilinpitostandardeista. Te tiedätte, että Englannin pankki esimerkiksi äh, on sanonut, että tässä on ongelmia ja tarvitaan uudistuksia ja parlamentissahan me olemme käsitelleet tätä monessa mietinnössä. Ja ottaen huomioon äh, millä tavalla tätä nyt on äh, valvottu. Voisiko komissio tutkia äh, EFSRM äh, sitä, toimiiko se laillisesti kaikkien sääntöjen ja lakien mukaisesti, koska sanotaan, että kaikki lait eivät ole täysin yhteen sopivia. Ja sen lisäksi tämä koko tämä konvergenssiongelma liittyen eri standardeihin, EU-standardeihin ja muihin standardeihin tähän haluaisin teidän keskittyvän. Kiitos. Euh, euh, Edustaja Kamal, kolme periaatetta. Jos se nyt on hyödyksi, niin toista vielä. Me kuuntelemme kaikkia toimia, kaikkia sidosryhmiä, pankkeja ja muita. Ja minkälainen lobbaus ei minun tehoa eikä tee vaikutusta. Kuuntelen toki eri tahoja ja olen tyytyväinen, että parlamentti on voinut tuoda myös asiantuntijaryhmät kuultavaksi tasapainoisempina. Esimerkiksi Finance Watch voi tuoda uuden näkökulman näihin asioihin, joita me valmistelemme. Eivät ainoastaan pankit anna omaa näkemystään. Kolme periaatetta on tässä täytäntöön pantavana. Ensinnäkin suojamme veronmaksajia Tämän sanoin jo edellisessä vastauksessani edustaja Klintsille. Meillä on nyt välineet käytössämme ja jotta ne hyväksytään, niin ne täytyy todella ottaa käyttöön, ettei tarvitse sitten veronmaksajan lompakkoa rasittaa. Meillä on nyt toiminnassa olevia välineitä. Olemme voineet tehdä simulaation esimerkkien pohjalta poikkeustilanteiden varalta. Aina pankkikriiseissä on käytetty veronmaksajien varoja. Meillä on ihan muutamia, kolme neljä poikkeusta, jolloin näin ei ole ollut. Ja toivomme, että kriisiratkaisurahasto toisi nimenomaan ratkaisun tähän ongelmaan. No sitten vastuu Juuri tätä asiaa työstämme markkinoiden väärinkäyttödirektiivin kautta. Ylihuomenna komission nimissä esittelen lakitekstin benchmarkeista. Tämäkin liittyy markkinoiden väärinkäyttödirektiiviin ja rikosoikeudelliseen sanktiointiin niin, että ne, jotka ovat vastuussa näistä väärinkäytöksistä, joutuvat sitten vankilaan. Me luomme näitä benchmarkkeja sellaisille organisaatioille, jotka ovat tässä toiminnassa mukana ja haluaisimme, että tässä otetaan huomioon oikeanlainen metodologia, vilpittömyys ja avoimuus, vastuunkantamisen henki. Ja sitten kirjanpito normit. Euroopan unioni kymmenisen vuotta sitten päätti, että ikään kuin delegoidaan tai annetaan alihankintana IASBlle tämä asia hoidettavaksi. Kyseinen instanssi sijaitsee Lontoossa. Olen ollut komission jäsenen tehtävässäni lukuisissa IASBn kokouksissa. Me olemme käyttäneet paljon aikaa, ei liikaa, mutta paljon aikaa hallinnon parantamiseen. Kyseessä on tekninen tiimi ja toimihenkilöt ja meillä on jonkinlainen seurantaneuvosto ja täs, tätä työtä minä olen ollut mukana tekemässä. Olemme voineet parantaa vuoropuhelua ja SBn meidän välillä ja olemme käyttäneet tässä hallintoasiassa nyt riittävästi aikaa, jotta voin parantaa myös teknistä laatua tilinpitonormien suhteen. Toki meillä on perinteinen vastustus, joka liittyy eurooppalaisten ja amerikkalaisten vastenasetteluun. Mikä on markkina-arvo, niin sanottu markkina-arvo tai oikea arvo? Ymmärrän, että Tähän liittyy myös intressi, eriäviä intressejä, jotka liittyvät äh, johdonmukaisuuteen, avoimuuteen markkinoilla. Jos toimimme niin kuin amerikkalaiset haluavat, niin äh, voi olla, että pitkällä aikavälillä markkinoille tulee epävakautta, volatiliteettia. Me olemme pystyneet kuitenkin lähentämään näitä tilinpitotermejä, äh, normeja, ja olen todennut, että amerikkalaisilla ei voi olla minkäänlaista määräysvaltaa, saneluvaltaa, vaan kyllä myös eurooppalaisten kärsivällisyydellä on rajansa. Ja raja on jo näkyvissä, se on aika lähellä. On kovin ikävää, että että on käynyt niin, että on pitänyt turvautua ikään kuin omaan suvereniteettiin toimijoiden keskuudessa tämän äh, lähentymisen sijaan. Instanssin tarkoitushan on nimenomaan syödä, suoda äh, mahdollistaa lähentyminen. Meillä on nyt sitten amerikkalaisten taholta uusi puheenjohtaja. Olen keskustellut hänen kanssaan. Ja hän kuitenkin haluaa mennä onneksi lähentymisen suuntaan. the Greens. Ja sitten edustaja Lammers vihreiden nimissä. Komissaire, bonjour. Uh, Hyvää päivää, hyvä komission jäsen. On hienoa nähdä teitä taas. Teitä aika usein nykyään. Ensin sanoitte, että keskuspankki ja me aiomme toimia Baselin sopimuksen mukaisesti 8000 pankin yhteydessä ja Yhdysvalloissa ainoastaan 30 pankin osalta. Olisi ehkä hyvä, jos e, Euroopan unioni voisi valvoa myös näitä 30 amerikkalaista pankkia. Näin voitaisiin ehkä laskuttaa heitä ja saada vähän lisää tuloja sitten keskuspankille, koska tässä on e, vähän vahvuutta mennyt. Ja sitten toisaalta puhuitte siitä, miten hyvässä kunnossa eurooppalaiset pankit ovat ihan hyvää paperilla, mutta minusta tässä on kuitenkin pari riskiä. Ensinnäkin suuret systeemiset pankit eh, pitävät riskipainotuksilla leikkimisestä ja kun vähän tarkemmin katson, niin se voidaan nähdä, että eh, parannukset usein johtuvat siitä, että riskipainotuksia on manipuloitu ja sitten toisaalta nämä Eh, vaikeasti perittävät lainat ovat sellaisia, joita on varmasti aika monella pankilla ja siksi tässä on tämä laatutarkasteluongelma. Jos tämä tällainen quality review todellakin tehdään ja sitten havaitaan, että tilanne on vähemmän ruusuinen kuin mitä ajateltiin ja että itse asiassa, että meillä ei ole sellaista rahasta, joka mahdollistaisi pankkien rahoittamisen, niin tilanne on aika pahaa, koska meillä ei tule minkälaisia ratkaisuja olemaan. Voidaan unohtaa asiaa eikä tehdä mitään, mutta tämä asia aika harmista, sillä jo parissa stressitestissä on ikään kuin saatu jo hyviä tuloksia. Miten tästä ongelmasta nyt päästään? Te mainitsitte yhden ratkaisumahdollisuuden. ESM e osalta, mutta sitten meillä on koko järjestelmän uskottavuus, joka on tässä nyt kyllä kyseenalainen. Kiitos. Euh, niin, se tapa, jolla kuvailitte tilanteen oikeastaan jo on osittain vastaus ja on aivan korrekti tilannekuvaus. En nyt lähde käsittelemään amerikkalaisten ehdotusta. Kukin joutuu tekemään oman työsarkansa. Tärkeää kuitenkin on se, että järjestelmiemme olisi oltava vertailukelpoisia, johdonmukaisia, vertailtavia ja myös yhteen toimivia. Yhteen toimivuus säätelyjärjestelmässä ei suinkaan ole mikään pikkujuttu. Minusta tämä on ennakkoehto sille, että päästään markkinoille pääsyn lisääntymiseen, kun ajattelemme Amerikan markkinoita. Jos meillä ei ole yhteentoimivia järjestelmiä säätelytasolla pankkialalla, niin markkinoille pääsy ei millään tavalla vastavuoroisesti helpotu. On myös ongelmia pankkitoiminnassa silloin, kun kyse on Amerikassa toimivista pankeista, jotka eivät ole amerikkalaisia pankkeja. No sitten kiista, joka nyt on noussut esille, joka liittyy pankkien, eurooppalaisten pankkien vakavaraisuuteen. Minusta on vain logista ja legitiimiä, että EKP uudessa valvontatehtävässään, johon se valmistautuu todellakin säntillisesti. Haluan kiittää puheenjohtaja Draagia ja Viskonsiota, jotka olivat Vilnassa paikalla. Vaaditaan yli sadan hengen tiimi toteuttamaan tätä valvontatehtävää. Eli he tarvitsevat selkeän kuvan siitä, mitä he oikeastaan valvovat. Eli minkälaista pääomaa pankkien taseissa on, minkälaiset ovat niiden omat varat. Voimme kyllä luottaa ekp niin että se tekee tiukasti ja vakavasti sille annettua tehtävää, niin että se todella tarkastelee riskejä eri tasoilla – ja liittyvätkö nämä riskit sitten äh, pääomapohjaan. Mikä on sitten turvajärjestely? Ministerit puhuivat tästä aiheesta ja ovat hyvin tietoisia siitä, että meillä on oltava jonkinlainen varajärjestely, viimekäden ratkaisu, niin että voidaan vastata pääomittamistarpeisiin, jotka tiettyjen pankkien osalta voivat nousta esille tässä omien varojen tarkastelussa, vakavaraisuuden tarkastelussa, jota EKP valmistelee. E FD Group. Ja sitten edustaja Belder. Kiitos puheenjohtaja arvoissa komission jäsen Barnier. Kovin ongelmallista pankkiunionissa on kysymys siitä, että että millä tavalla ne maat, joihin kriisi on iskenyt kaikkein eniten, millä tavalla ne kykenevät äh, uudelleen pääomittamaan pankkinsa. Heiselbaum sanoi, että hän ei tiedä, miten suuri tämä pääomatarve on. Hän on sanonut, että olisi tärkeää saada luvut pöydälle niin, että voitaisiin puhua kohtuullisesta laskujen jakamisesta. Ja sitten seuraava kysymys teille. Mitä mahdollisia poliittisia keinoja te näette komissiolle – tai keskuspankille tai neuvostolle niin, että voitaisiin realistisella tavalla katsoa pankkiunionin pääomatarvetta ja poliittisella tasolla puhua kustannusten jaosta. Ja juuri hiljattain rahoituskomitea julkaisi asiakirjan, jossa puhut, puhuttiin tästä aikaisesta puuttumisesta, EKPn aikaisesta puuttumisesta euromaiden ongelmatilanteissa. Mitä mieltä te olette tästä? Mutta asiahan on kuitenkin niin, että nämä todelliset laskut saadaan vasta siinä vaiheessa, kun meillä on pankkiunioni. Ja jos me emme tänne nyt tälle tielle lähde, niin olemme todellakin väärillä raiteilla. Herra Belder. ongelma kaikissa tässä keskustelussa on nyt se, että halutaan, että kaikki toimisi nyt saman tien täysin kattavasti, mutta tehän tiedätte niin kuin minäkin, että demokraattinen aika, jota odotetaan paljon pidempi kuin markkinoiden aika, tarvitaan aikaa tekstien hyväksymiseen, niiden täytäntöönpanoon, tarvitaan myös eh, tekniset mahdollisuudet panna ne täytäntöön. Eli tämä on kyllä jatkuva prosessi vaikka nyt toimitankin niin mahdollisesti kuin suinkin mahdollista, niin kuin Rakoses juuri muistutti. Mutta aikaa kuitenkin tarvitaan, jotta kriisiratkaisu rahastoon saataisiin nämä 50-60 miljardia euroa. Tarvitaan aikaa siihen, että pankit saadaan hyvän kuntoon. Nyt on asiat tehtävä järjestyksessä. Meillä on senkin tämä yhtenäinen säännöstö ja teksti, joka koskee kriisinratkaisua ja talletusten vakuutusta. Pankkiunioni on tehty ensimmäistä pilaria varten. Tämän ensimmäisen pilarin eh, valvonnan yhteydessä keskuspankki tulee käymään läpi näiden varojen laadun ja tämä tehdään yhteistyössä Eh, pankkivalvojen kanssa ja sielläkin tehdään stressitesti kaikille pankeille unionissa ja yhtenäismarkkinoilla toimille pankeille. Nyt olisi hyvä, että ei spekuloimaan. Minä en tästä kovastikaan pidä. Ja pidä lähteä spekuloimaan sillä, minkälaista määristä on kyse, kuinka moni pankki joutuu pääottamaan itsensä. Niitä tietysti todennäköisesti tulee, mutta ei pidä lähteä etukäteen dramatisoimaan. On voitu jo 20 vuoden aikana nähdä, että eh, uudelleenpää omittamisvarojen avulla on pystytty etukäteen toimimaan Basel 2 pohjalta, on voitu uudelleen järjestää markkinoilta käsiin, eli ei pidä spekuloida sillä, minkälaista määristä on kyse. Ja jos jossain tapauksessa tarvitaan näitä backstoppeja, Euroopan, Euroopan neuvosto sanoi, että on otettava ne käyttöön silloin, kun ovat todellakin tarpeellisia, eli pitää asia mennä yksi kerralla. Tiedän, että vastaus ei ole täysin tyydyttävä, mutta sanoisin kuitenkin, että meidän työmme on vaikeaa ja tähän menee kauan. Meidän on kuitenkin asioita katsottava ja suoraan ja oltava rehellisiä, mutta tämä on kuitenkin paljon parempaa kuin se, mitä aikaisemmin tehtiin, että kussakin maassa jouduttiin toimimaan yksin Joskus ei pystytty ryhtymään toimiin, oli pankkeja, joilla oli ongelmia, jotka sitten eh, loivat ongelmia toisiin pankkeihin. Me nyt luomme perustaa tässä. Tämä on todellinen eh, vallankumous kyllä koko euroalueella. Tämä on paljon parempi näin kuin, että kukin joutuu toimimaan yksin ja on voitu nähdä, että tästä on sitten systeemisiä seurauksia. On behalf of the non Mr. Martin. Ja sitten herra Martin mitä kauemmin kuuntelen täällä parlamenttia, sitä huolestuneempi olen lobbareista ja päätöksentekomenettelystä. Me tiedämme, että 700 lobbaria työskentelee täällä Brysselissä ja heillä on ainakin 300 miljoonan vuosittainen budjetti meidän lobbaamiseksemme. Mutta oletan, että komissio on myös vahvan lobbauksen alainen, varsinkin teidän osuutenne. Kertokaa meille hieman, oletteko te valmis siihen, että me saisimme jonkinnäköisen jalanjäljen lobbareille, eli että rekisteröitäisiin ja julkistettaisiin kaikki teidän lobbauskontaktinne ja teidän äh, johtavien virkamiestenne äh, yhteydet lobbareihin ja mistä on puhuttu ja kuinka kauan? Ja toisekseen, suostuisitteko te myös siihen, että julkaisette lobbareiden äh, mahdollista vaikutukset lainsäädäntöön ja tiettyihin sanamuotoihin. Monet kollegat täällä ovat sitä mieltä, että me tekisimme tämän täällä parlamentissa, mutta minusta tämän pitäisi koskea myös komissiota. Niin, herra Martin, jotkut meistä täällä parlamentissa tekee tämän jo vapaaehtoisesti. Tänään puheenvuoron komission jäsenelle. No, mutta niinhän minä sanoin. Hello, uh... j'ai dit tout à l'heure avant même votre question. Sanoin jo ennen kysymystä, herra Martin, että minä kuuntelen kaikkia, mutta minun ei lobbarit vaikutustaan tee. Joskus minusta heidän toimintansa kääntyy oma tavoitettaan vastaan. Esimerkiksi kun Mastercard kampanjoi minun ennätystani vastaan, ja aiheena olivat pankkien väliset maksut minua kyllä tämä kampanja ja julkisuusmainokset järkyttivät. Tämä amerikkalainen yritys maksoi valtavan kampanjan tiedotusvälineissä. Eli Mastercard todellakin oli maksanut nämä ilmoitukset ja kampanjoinnin minun tekemäni ehdotusta vastaan. Joskus toki on älykkäämpiäkin kampanjoita kuin tämä oli. Mutta ei minun vaikutusta tehdä Kyllä minä voin ihan ongelmitta vastata mihin tahansa kysymykseen liittyen, tapaamisiin, kontakteihin liittyen. Tapaan pikemminkin esimerkiksi pankkiryhmittymiä tai vakuutusryhmittymiä. Kyllä me järjestämme paljon kuulemisia ja julkaisemme kokonaisuudessaan meille toimitettavat äh, kannat ja lausunnot, niitä voi, niihin voi tutustua internetissä. Eli me julkaisemme ihan kattavasti kyllä pöytäkirjat myös näistä kokouksista. Sitten avoimuuteen liittyen Sefkovic on kenties tässä oikea henki, oikeampi kuin minä vastaamaan, mutta kun meillä on komission jäsen, joka vastaa tästä alasta, niin voi olla ihan hyödyllistä, että on henkilö, joka ei ole ollut pankkialan kanssa tekemisissä aikaisemmin. Eli voin olla varsin avoin mieleltäni ja objektiivinen. Meihin ei tehdä vaikutusta, ei minun eikä kabinettiin eikä avustajienikaan. Mutta kyllä aivan vilpittömyyden nimissä on todettava, että usein, edustaja Martin, kun pankit puolustavat omia intressejään ja etujaan, niin kyllä ne voivat nostaa esille myös hyödyllisiä, aivan oikeitakin kysymyksiä, niin kuin kuluttajat ja AY liikekin. Eli saamme ikään kuin valaistusta ryhmittymän tai eturyhmän äh, taholta. Ja sitten toteamme, että kas vain, tällaista emme ole vielä huomanneetkaan. Kun esimerkiksi kyse on epälojaalista kilpailusta, jos amerikkalaiset ottavat käyttöön säännöt, jotka liittyvät ulkomaisiin pankkialan toimijoihin, niin kyllä tämä on aivan oikea argumentti nostaa esille. Eli ei kaikkea voida vain osoitella sormella ja pitää pahana, jos ollaan pankkisektorin kanssa tekemisissä. Totesin, että haluan olla avoin ja tasapainoinen, jotta voimme parantaa kantojamme. Me huomioimme itsenäisiä tutkijoita, akateemikkoja, jotta saamme todellakin vakaan rakennelma aikaiseksi. No, Että te voit kysyä lisää. No en minä tässä ajatellut eh, teidän eh, integriteettienne kyseenalaistaa, koska olen hyvin eh, otettu siitä, miten te ja teidän virkamiehenne toimitte. Te olette sitoutuneet siihen, että te hoidatte tämän asian ja pidätte kiinni tästä. Selvä. Kiitos. Sitten Wortman Kool EPPstä. Very much, uh, uh, Mr. Commissioner, you're, you're right. Kiitos äh, komission jäsen. Te ihan oikeutetusti aloitte niistä menestyksistä, äh, mitä olemme saavuttaneet ja tehneet kovaa työtä saavuttaaksemme kestävät äh, rahoitusmarkkinat Euroopassa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tuomioistuin on lähtenyt haastamaan tässä hyvin tärkeän osan tätä lainsäädäntöä joka on nimenomaan Esmalle annettavat hätäoikeudet kieltää shorttaus lyhyeksi myynti. Ja mitä te aiotte nyt sitten tehdä, koska vaihtoehtonahan tässä tämä julkisasiamies on sanonut, että päätökset pitäisi tehdä yksimielisesti, mutta tässä on kysymys nimenomaan tällaisista äh, hätätilanteista, eikä silloin toimita yksimielisyydellä. Joten oletteko te valmiita esittämään vaihtoehtoista lainsäädäntöä, jotta tämä aukko saataisiin täytettyä lyhyeksi myyntilainsäädännössä. Toiseksi voisitteko olla hieman konkreettisempi liittyen kysymykseen, jonka kollega Klints esitti siitä, mikä teidän näkemyksenne on tästä ehdotuksesta, jonka Asmussen teki muutama päivä sitten, siitä, että tämä äh, hätärahasto voisi lainata äh, myös tälle uudelle kriisiratkaisurahastolle. Mitä tulee tähän herra Klintsin kysymykseen, jonka otitte esille, emme esittäneet tätä ajatusta, jos muistelen nyt sitä tekstiä, jonka esitin kriisiratkaisun liittyen, minä esitin sen hypoteesin, että jos kymmenen vuoden ajan esimerkiksi ei ole tarvitse rahaa vielä rahastossa, koska sitä tulee sinne vähitellen, niin sitten se voisi lainata markkinoilta. Se käytetäänkö Eh, eurooppalaista vakausvälinettä. No, tämä on ihan mielenkiintoinen ajatus. Tällä hetkellä tällä mekanismilla on omat päätäntä mekanisminsa, siellä pitää päättää, pystytäänkö eh, lainamaan vai ei. Tämä on mm, kyllä mielenkiintoinen ajatus, mutta minä ajattelin, että herra Asmussen ajatus oli mielenkiintoinen, mutta ei kuitenkaan välttämättä ainoa tapa saada varoja kriisin ratkaisurahastoon tällä välikaudella, mutta tämä ajatus on kuitenkin mielenkiintoinen. Mitä tulee sitten tähän asiakirjaan, jonka julkisasiamies on julkaissut, Rovartman, minä olen sitä mieltä, että logisti komission on odotettava tuomioistuimen päätöstä. Ja tuomioistuimen päätös on ainoa, se, ainoa juristi validi. Kyseessä on siis päätös, joka meidän on tietysti huomioitava sitten, kun se tulee. Mutta minä olen hyvin tarkkaavasti tutustunut yhdessä juristieni kanssa eh, julkisasiamiehen Eh, ajatuksiin liittyen lyhyeksi myyntiin ja siellä vahvistetaan, että 114 artikla voi olla oikeusperusta virastolle ja Meroni oikeustapaus, josta täällä usein puhutaan, kyllä täysin toteutuu. Täällä on epäilyksiä oikeusperustan suhteen, mutta tämä liittyy ainoastaan näin katsottuin myyntiin jotka mainitsitte. Komissio tutkii tätä asiaa. Meillä on tiettyjä epäilyksiä itsellämme, mutta perusperiaate on selvästi se, että viraston on oltava toimintakykyinen tämän tavoitteemme. Ja on tärkeää, että se pystyy nopeasti toimimaan tämä on mahdollista monienkin operaatioiden yhteydessä ja tärkein tavoite on se, että kun tuomioistuin lopuksi ottaa kantaa, niin pystytään tullakin toimimaan nopeasti tämän asian yhteydessä ja muidenkin asioiden yhteydessä. En nyt varovaisena voi sanoa tämän enempää, sillä en voi ottaa kantaa joku asiamiehen päätelmiin. Kiitos. Olen täysin tietoinen siitä, että teidän tehtävänne ei olla kommentoida julkisasiamiehen arvioita, mutta mikäli tuomioistuin sitten noudattaa julkisasiamiehen päätöstä, oletteko te valmis mahdollisimman nopeasti esittämään lainsäädäntöä, jolla sitten täytetään tämä aukko, koska on erittäin tärkeää, että ESMA saa nämä oikeudet. Sous réserve de l'examen de ce que dira la Cour dans on vielä nähtävä, mitä tuomioistuin sanoo lopuissa päätöksissään, niin kuitenkin vastaisin teille, että kyllä, me ryhdymme toimiin saman tien, jos tarvitaan uutta lainsäädäntöä. Jos tarvitaan siis, kyllä on vastaukseni. Okei. Okay. Mr. Mr. Sitten äh, edustaja Högmark. Thank you very much. Um, thanks to... Kiitos, äh, kiitos komission jäsenelle. Minä haluaisin esittää teille kaksi kysymystä. Yksi liittyy siihen riskiin, joka meillä on, kun meillä on tavallaan kaksi erilaista päätöslauselmaa, yksi EUn e sisällä ja toinen ulkopuolella ja tämä sirpaloituminen sen suhteen. Mutta millä tavalla te tarkastelette sitä riskiä, jos me luomme tässä uudenlaisia malleja, jossa jäsenvaltiot voivat toimia, että joku muu hoitaa nämä velan purkuongelmat, jos EU-tasolla ei ole tarpeeksi rahaa koko velan purkuun tai pelastamiseen, jos se on tehtävä pelastamiseen. Eli me tarvitsemme kuitenkin kunnolliset välineet. Oletteko te miettineet tätä? Eli luommeko tässä nyt ongelmia vai ratkaisemmeko me ongelmia? Gunnar, j'ai eu une difficulté pour comprendre. Minun oli aika vaikea ymmärtää kysymyksenne toista osaa. Tämä ei suinkaan johtunut siitä, että puhuit englannin kieltä, vaan, vaan siitä, että mikä on komission rooli. Kenties voitte vielä tämän toisen kommenttinne täsmentää, jotta ymmärrän hyvin kysymyksenne. No, I certainly do not mean that the commission is creating risk. En totisesti tarkoita, että komissio olisi riski. Minä pidän komissiosta ja te, teette hyvää työtä. Vaan se, mitä minä tarkoitan, on, että kun on lainsäädäntöä, joka asettaa vastuun Euroopan tasolle kriisiratkaisua varten, mutta sen, sille ei kuitenkaan ole tarpeeksi varoja, jotta voitaisiin toteuttaa kriisinratkaisu Euroopan tasolla. Silloinhan on riski siitä, että ne, jotka hoitavat ongelmia jäsenvaltion tasolla, toivovat, että joku muu ratkaisee ongelmat heidän puolestaan. Se on yksi vanhin ja huonoin tapa, mitä ihmisillä aina on ollut kautta historian maailmassa. Eli me toivomme, että joku muu kantaa vastuun. Tästä riskistä täytyy puhua ja meidän täytyy hoitaa tämä. Koska jos katsotaan kaikkea sitä rahaa, jota tarvitaan, Eh, jota kriisiratkaisurahastossa on, siinä vaiheessa kun siinä on kaikki se raha, mitä on ehdotettu, niin voi miettiä, riittääkö se esimerkiksi hoitamaan vastaavanlaisen tilanteen, kuten Lehman Brothers. Joten tämä on suuri ongelma ja tässä on myös riski hyvän tahdon puutteesta. No, je, je, je comprends bien maintenant le... no niin, nyt ymmärrän oikein molemmat kommentit tai sisällön tässä kysymyksessä, jonka Gunnar Högmark esitti. Minä olen sisämarkkinakomissaari. Ja lainsäädännössä, jota minä ehdotan, Anders Schwab on hyvin aktiivinen. Sisämarkkinavaliokunnassa voi, voi todistaa tästä. Minä haluan rakentaa rahoitusmarkkinoille integraatiota sisämarkkinoiden hengessä. Eli haluamme yhdet eh, ja yhteiset säännöt sisämarkkinoille, joita niitäkin on vain yhdet. Eh, pankkiunionissa totta kai tarvitaan valvontaa, tarvitaan kriisinratkaisua ja jätämme ovet avoimeksi niille maille, jotka eivät ole vielä mukana euroalueessa. Täytyy olla valppana nimenomaan tällaisen kahden tasoisen kulttuurin syntymisen suhteen. Haluaisin oikeastaan selittää, niinkä rauhoitella, vaan selittää, että meillähän on sama perusta kriisiratkaisudirektiivi, joka on nyt käsittelyssä, josta te äänestitte. Tämä on nimenomaan se yhteinen pohja, yhteiset säännöt. Yksi ainut sääntö. Ja tässä oikeastaan siirryn seuraavan kommenttiin ja kysymyksessänne kun ajatellaan rahoitusalan turvaverkkoja, jotka toimivat julkisesti, aivan niin kuin totesin Korin Wortman Koolille, että Asmussenin ehdotukset toki ovat mielenkiintoisia. Meillä on oltava rahoitusalan turvaverkon lisäksi julkisella tasolla myös velvoite toteuttaa sisäinen pelastusmenettely niin, että veronmaksajat eivät aina ole tässä tulilinjalla ensimmäisenä. Meillä on siis samat perustat kriisin ratkaisulle sääntöjen tasolla, ei kahta erilaista kulttuuria, vaan johdonmukaisesti eh, federaalisti ikään kuin toteamme, eh, toteutamme näitä samoja sääntöjä. Eli tästä näkökulmasta voimme välttää sen, että syntyisi kahdenlaista toimintakulttuuria. Aivan oikein totesitte, herra Höökmark, että vaarana on jonkin aikaa se, että on riittämätöntä rahoitusta yhteisessä kriisiratkaisurahastossa. Ja tästä syystä kaikki mahdolliset ajatukset, hypoteesit on tutkittava, aivan niin kuin äskenkin totesin, niin että saisimme myös ulkopuolista rahoitusta kriisinratkaisurahastoon, jos tarve niin vaatii. Sitten Aromechi. Signor commissario, eh, stiamo andando verso la fine della legislatura. E- Hyvä komission jäsen, nyt on vaalikauden loppu ja nyt on ehkä oikea aika Lodinkulan katsaus. Minä pidän työstänne, pidän sitä hyvin tehtynä, mutta jos katsomme tätä asiaa kahdessa osassa, ensinnäkin rahoituspalveluiden uudistamista ja sitten toisaalta pankkijärjestelmää, niin voitaisiin ehkä sanoa, että olemme tyytyväisempiä rahoituspalveluihin kuin pankkipalveluihin. Mitä mieltä olette? Eli jos ajatellaan näitä odotuksia, mitä teillä oli, pyrkimyksiä, kuinka tyytyväinen olette nyt, herra komission ja sen, oletteko 60 prosenttisesti tyytyväinen tai 70 prosenttisesti, ja mitä tulee sitten niihin tavoitteisiin, tai ei ole savoitettu, kuinka paljon niitä on, kuinka monen voitaisiin vielä päästä, eli onko lainsäädäntömenettelyä, jotka voitaisiin saada loppuun vietyä. Ja jos vähän täsmentäisitte näitä päivämääriä, ja ajatellaan pankki, pankkien eh, järjestelyä sitten tämä liikasen raportti ja sen seuranta. Entä sitten nämä hankkeet, jotka eivät ole onnistuneet? Jos ajatellaan tätä prosenttilukua, niin kuinka oleellista tässä yhteydessä oli se, että jotkut tärkeät hallitukset ovat tehneet työntä, työstäni mahdotonta. Alors, d'abord... Euh, no, ensiksi, jos nyt todella puhutaan kuluttajista ja kansalaisista, jotka ovat joskus tahtomattaankin joutuneet viimeisen viiden vuoden ajan osallistumaan pankki alan pelastamiseen, niin kaikki se, mitä teemme saadaksemme pankkialasta vakaamman niin, että pankit maksavat omista ongelmistaan, että niitä valvotaan paremmin, niillä on paremmin pääomaa, että eh, tulee eh, vain harvoja eh, tapauksia, jossa jollakin pankki joudutaan laittamaan kiinni. Kaikki tämä on kansalaisten osalta tärkeää. Ja jos pankkimarkkinat ovat yhä yhtä ailahtelevia kuin ne ovat olleet, niin on havaittavissa, että mikään ei toimi, jos pyrimme saamaan aikaiseksi kasvua ja kilpailukykyä. No kaikkien on tehtävä uudistukset omassa maassa, mutta kaiken perusta on kuitenkin rahoitusjärjestelmän vakaus Lehman Brothersin kaatumisen jälkeen on voitu havaita, että kasvu on täysin pysähtynyt ja valtionvelkakriisi on syventynyt, mutta nyt on ehkä enemmän toivoa, kun 29.6. Euroopan johtajat tekivät päätökset. Me olemme panemassa täytäntöön pankkiunionia ja muuta. Nyt tarvitaan vakaat olosuhteet, muuten investoijat eivät tee yhtään mitään. On tietysti muitakin syitä tähän liikkumattomuuteen, mutta tämä on kuitenkin ennakkoehto sille, että pystytään ryhtymään toimiin. Ja on tärkeää päästä vakauttamiseen mahdollisimman nopeasti, sillä yritykset, pankit ja e, sijoitusrahastot tarvitsevat avoimuutta ja selkeyttä. Minä äsken kävin läpi näitä eri tekstejä. Te voitte muistella, Dominici, että pöydällä, pöydällä on paljon eri ehdotuksia, joilla pyritään todellakin auttamaan kuluttajia. Meillä on kuluttajapaketti, johon liittyy kuluttaja-asioita on siirtynyt pankista eh, toisiin, pankkimaksujen avoimuus ja TRIPS ja sitten vakuutusalan välitystoimit. Kaikki nämä liittyvät aivan suoraan kuluttajien suojeluun. Olisi hyvin tärkeää, että kaikista näistä asioista saataisiin ennen vuoden loppua teksti aikaiseksi. Kiitos. Tyson on behalf of EPP. E ja sitten edustaja Tyson EPP-nimissä. Thank you, Kiitos äh, puheenjohtaja. EKP tulee laatimaan äh, pankkien taseista tällaisia laatututkimuksia, siitä täällä on jo tänään puhuttukin. Mutta se, mikä minä tässä mietin, on se, että pankkisektori itse tietää, mitä tuleman pitää, toivon ainakin näin. Mutta jos näin, miten tässä nyt esimerkiksi medioissa on välillä reagoitu ja, ja mitä ihmiset eivät oikeastaan edes tiedä, niin mietin, että Olisiko hyödyllistä ennen kuin EKP ryhtyy tekemään näitä stressitestejä, että meillä olisi hyvä tällainen kommunikointikanava myös medioiden eh, suuntaan niin, että me voisimme selittää esimerkiksi, että normitkin ovat tiukentuneet, eikä niin, että, että heti, eh, komerosta kaatuu, heti kun kaatuu komerosta ensimmäinen ruumis, niin ihmis eh, panikoituvat ja sitten vajotaan samaan kriisiin välittömästi. Tätä minä hieman pelkään, mikäli jos heti ensimmäisen tai toisen ongelman kohdalla syntyy paniikki. Eli meidän täytyisi nyt myös hyvin kommunikoida, että normeja on tiukennettu selkeästi ja sen vuoksi saattaa tulla esiin ongelmia hieman siellä ja täällä sen vuoksi, että pankkien täytyy nyt täyttää nämä tiukennetut normit, eivätkä ne välttämättä vielä täytä näitä tiukennettuja normeja. Ja sitten toinen asia, milloin te olette ajatelleet tehdä konkreettisen ehdotuksen pankkien uudistamisesta. Minä tiedän, että tämän parissa työskenneltään, on tämä liikasen raportti, mutta tekeekö jokainen jäsenvaltiokin omia ehdotuksia? Ainakin minun kotimaassani sanotaan hallitussopimuksessa, että tähän täytyy tehdä lainsäädäntöehdotus, jos ei se tule Euroopalta, niin sitten se tulee kotimaasta. Ja tämähän johtaa sitten heti, jos ei se tule Euroopan taholta, niin se johtaa koko pankkilainsäädännön sirpaloitumiseen. Ja kolmanneksi, nyt on ehkäpä liian aikaista puhua taseista, koska meillä on tässä vielä kahdeksan kuukautta kovaa työtä, mutta te olette kuitenkin jakaneet tällaisen esitteen siitä, mitä kaikkea on tapahtunut. Ja minä pidä sitä mukana, niin kun puhun ihmisille, mitä on tapahtunut. Mutta jos ajatellaan sitä, mitä äh, nyt viikonlopun aikana on kommunikoitu esimerkiksi äh, Lehman Brothersien tapahtumasta, niin käy ihan hyvin selvästi ilmi, että muu maailma ei tiedä, että lainsäädäntöä on muutettu paljon ja paljon uudistuksia on tapahtunut. Eli meidän täytyy selittää tämä myös suurille yleisölle ja että tässä mennään askel, askeleelta eteenpäin, koska ihmiset saavat nyt ihan väärää informaatiota informaatiota. Minä olin koko tämän viikonlopun jutellut ihmisten kanssa, jotka ovat lukeneet lehtiä ja saaneet ihan täysin väärää informaatiota. hei, mitään ei ole tapahtunut, mitään ei ole tiukennettu, täällä on tilanne huonompi kuin USAssa, mitä te oikein teette Euroopassa? Eli siis meidän täytyisi nyt todellakin panostaa siihen, että ihmiset saisivat tietää, mitä on jo tehty ja mitä perspektiivejä tämä tehty tarjoaa. Madame Tyson, Edustaja Taisen. Oikeastaan näen yhteyden ensimmäisen ja kolmannen kysymyksenne välillä. Kyse on viestinnästä. Kyllä. Asset Quality Review ja stressitestit, jotka 2014 käynnistävät uuden pankkiunin vaiheen, niin että otamme huomioon aiempien vaiheiden tulokset ja parannamme järjestelmää. Meidän täytyy pohtia myös globaalistrategiaa. Olen samaa mieltä teidän kanssanne. Totesin oikeastaan juuri tämän saman lauantai ministereille. Silloin myös EKPn varapääjohtaja oli paikalla ja pankkien pääjohtajat olivat paikalla. Eli täytyy pohtia ja huolehtia myös viestintäpuolesta. EKPn Asset Quality Review on juuri sellainen seikka, jossa viestintä on tärkeää, eli stressitestien kautta myös tätä työtä tehdään. Strategia on se, että asiat hoidetaan äh, vakavasti otettavalla tavalla ja, ja täsmällisesti ei saa syntyä minkäänlaista spekulaatiota tulosten suhteen. Olen muistuttanut aivan erityisesti ministereille ja muille toimijoille, että stressitesteissä on kyse myös strategisen tärkeästä viestintätehtävästä. Edustaja Taisen, minä en suinkaan ollut yksi, joka tästä muistutti. Kyllä me olemme valmistelleet asioita ja komissio osallistuu tähän strategisen tärkeään työhön, jotta se toteutuu hyvin. No sitten uudelleenjärjestelyt pankeissa. Johdantopuheenvuorossani totesin, että marraskuussa teen komission ehdotuksen. Kyseessä ovat samat tiimit, jotka näitä aiheita käsittelevät. Minulla on hyvin pätevä tiimi DG Marktissa ja myös vakavasti otettava pätevä tiimi, joka on työstänyt koko kesän pankkiunionia ja pankkivalvontaa. Eli sama tiimi työstää myös tätä pankkien uudelleenjärjestelykysymystä. Saksa, Ranska ja Belgia ovat joutuneet tämän asian eteen varmaan Tanskan, Belgian lakiehdotus ei ole kovinkaan kaukana niistä ehdotuksista, joita on tehty Saksassa tai Ranskassa. En tiedä, milloin nämä ehdotukset tulevat voimaan kansallisesti. Minä olen teidän kanssanne pitänyt prioriteettina kaikkia rajat ylittäviä transversaaleja tekstejä, jotka koskevat pääomaa vakavaraisuutta, kriisinratkaisua, ja niin edelleen. Eli kyse on kahdeksasta tuhannesta pankista. Minusta tämä on ydinkysymys ja ensimmäinen ennakkoehto avoimuudelle, vakaudelle, kuluttajan suojelle, asiakkaiden veromaksajien suojalle. Mutta riittääkö tämä? Minun vastaukseni on ei. Olen vakuuttunut, että on mentävä pidemmälle, kun erotamme toisaalta, kris, äh, toisaalta riskienhallinnan ja proprietary trading ja market making. Aion tehdä ehdotuksen komission nimissä ja varmasti parlamentti ja ministerineuvosto jo ensimmäistä kertaa sitä sitten käsittelee ennen hyväksymistä. Kansallista lainsäädäntöä täytyy katsoa sillä silmällä, onko se yhteensopivaa meidän lainsäädäntömme kautta? Mennäänkö pidemmälle kuin tietyissä kansallisessa lainsäädännössä? No sitten tämä viestintäasia. Minä en ole koskaan pyytänyt sitä, että tiedotusvälineet olisivat millään tavalla omahyväisiä tai itsetyytyväisiä. Me toteutamme toimia, teemme työtämme ja olemme lähteneet tähän laajalla rintamalla. Ja kansalaiset ovat totta kai teitä, teitä, teitä vastassa ja haluavat jonkinlaisia tilannekatsauksia. Totuus on minusta sellainen, että suurin osa lainsäädännöstä, jota me olemme nyt hyväksyneet, on nyt paljon työtä. Niistä ollaan äänestämässä ja parhaassa tapauksessa nämä, tämä lainsäädäntö, suurin osa lainsäädännöstä ei edelleenkään ole varsinaisesti voimassa. Olemme joutuneet tekemään nopeasti työtä. Joskus meitä vertaillaan kovasti amerikkalaisiin ja pohditaan sitä, mitä siellä tehdään. No siellä on taas omat monimutkaisuutensa. Minusta demokratia vaatii kuitenkin aikaa, mutta täytyy selittää kyllä kansalaisille, että kyllä tämä laki astuu voimaan. Ei pidä puppua puhua ihmisille, vaan on todettava heille totuus. Suurin osa näistä laeista astuu 2013-2014 voimaan ja tämä kyllä vaikuttaa kovasti pankkialalla eh, pääomiin, valvontaan ja niin kuin jo totesin, se vaikuttaa myös luottoluokituslaitoksiin. Vuonna 2014 tämä vaikuttaa myös johdannaisiin, johdannaistuotteisiin. Toki aihe on monimutkainen. Ihmiset ovat kärsimättömiä, eivätkä näe yhteyttä heidän jokapäiväiseen elämäänsä, mutta kyllä kuitenkin täytyy tarjota objektiivista, avointa tietoa. On puhuttava totta. Ja täytyy korostaa sellaisia aiheita, jotka ovat helpommin ymmärrettävissä kansalaisten näkökulmasta. Domenici totesi, että meillä on esimerkiksi lainsäädäntötekstejä peruspankkipalveluista. Tällä on merkitystä ihmisten elämään. Sitten taas on muita aiheita, jotka eivät ole niin konkreettisia, mutta te voitte nostaa esille näitä hyvin konkreettisia aiheita ja mitä olette itse tehneet. Thank you very much. Uh, eh, Sr. <laughs> muito obrigada por estar, por estar entre nós. E- Kiitos herra komission jäsen. Kiitos siitä, että tulitte tänne paikalle. Haluaisin aivan ensiksi onnitella teitä siitä, että teillä on näin kunnianhimoinen ohjelma, että olette jatkuvasti pyrkineet saattamaan meitä turvasti perille. Ja voin sanoa, että parlamentti on kyllä rinnallanne. Meillä on muutama kommentti jotka liittyvät siis lähinnä pankkiunioniin. Ensinnäkin menetelmäkysymys. Kriisin ratkaisu tekstiin otitte mukaan eh, paljon kohtia tästä Resolute ja Recovery-tekstistä. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että teidän mielestänne pitäisi ottaa näitä mukaan kriisinratkaisurahastoon vai onko tässä nyt vielä kahdenvälinen vuoropuhelu käynnissä, erityisesti jos ajatellaan tätä bail-in-kysymystä. Ja sitten kommentti Minusta tuntuu, että kun kriisinratkaisu tapahtuu yhteisön tasolla, niin ollaan aika lailla sitä mieltä, että pitäisi olla olemassa Euroopan laajon varautumisjärjestely, niin kutsuttu backstop. Myös parlamentissa ollaan tällä kannalla. Mitä tulee sitten tähän johtokuntaan tai boardin nyt on tärkeää, että on selkeästi määritelty toimivallat, mikä kuuluu komissiolle ja mitkä asiat taas tälle neuvostolle. Eli jos ajattelemme siis komission tehtäviä ja toisaalta rastun tehtäviä, minkälaisia ajatuksia tässä on. Ja sitten vielä lopuksi tärkeää on myös tallettajien suojaaminen. Varmasti tällä lainsäädännöllä tähän pystytään, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että jos talletusten takaus järjestelmien pitää ikään kuin kilpailla eh, varoista, eli tulla tähän bail-in tapaukseen, niin tässä tapauksessa ollaan aika kaukana siitä, mitä on esimerkiksi Yhdysvalloissa tehty tai joissain ohjelmissa Euroopan unionissa varmasti tilannetta voitaisiin parantaa. Eh, merci, eh, Madame Ferra, pour vos commentaires. Kiitos näistä kommenteista, tekemästämme yhteistyöstä, niin olen todellakin laittanut tähän mm, pankkiunionin kriisiratkaisutekstiin osan ministerineuvoston päätöksestä koskien yhteistä mm, kantaa, joka saatiin aikaiseksi monen yön työn jälkeen eh, kriisiratkaisudirektiivin osalta. Tein tämän teknisjuridisista syistä, mm, Rova Ferreira, mutta asiasta voidaan tietysti keskustella. Meillä on demokraattinen työ käynnissä ja se on tehtävä. Se tapahtuu sekä neuvostossa että parlamentissa ja koskee eurooppalaista kriisiratkaisujärjestelmää. Tämä on vain teknisjuridinen ratkaisu siis, mutta te voitte tietysti aiheita käsitellä tästä riippumatta. Ja sitten tämä toinen asia, varautumisjärjestely, backstopi. Parlamentti oli toivonut euroalueen laajuista kriisinratkaisurahastoa, tämmöinen ikään kuin yksityinen eh, rahasto, sillä kyseessä ovat pankkien varat ja sitten on tämä eh, ikään kuin julkinen varautumisjärjestely, jossa tehdään sisäiset päätökset. Kyseessä on Euroopan vakausmekanismi ja tämä on siis se tapa, jolla on tarkoitus käyttää kyseistä varautumisjärjestelyä. Mutta tämä on vain ihan hätätapauksessa, viimeisessä tapauksessa käytettävä, sillä kaikki tämä lainsäädäntö pyrkii siihen, että pankkeja valvottaisiin paremmin ja sen takia ne eivät enää joutuisi konkurssiin. Mutta jos näin kuitenkin tapahtuu suhdanne syistä tai kuplien takia, niin sitten olisi toteuttava tämä kriisin ratkaisu niin, että ensin otetaan käyttöön bail-in toimet eh, sijoittajien osalta ja tallettajien osalta ja sitten tämä toinen varautumisjärjestely otettaisiin käyttöön, kun mainitsin, mutta pitää kuitenkin aivan ensiksi tehdä kaikki mahdollinen, jotta ei jouduttaisi turvautumaan näihin tällaisiin järjestelyihin. Ja mitä tulee sitten komission rooliin, Tästä asiasta ministerit kovasti keskustelivat, tämä on suoraan kyllä myönnettävä. Moni ilmaisi epäilyksiä eh, komissiolle kaavailemani roolin osalta, mutta kun on sanottu, että komissio ei ole kriisiratkaisu taho, mutta ei se edes halua tätä olla, ei sillä välttämättä ole mm, tarpeeksi kokemusta valtion tukiasioissa komissiolla on oma roolinsa. Kollegani Almunia on tehnyt ehdotuksia, joka liittyy valtion tukisääntöjen uudistamiseen. No ei komissio haluakaan toimia kriisinratkaisu viranomaisena. Tarvitaan vain joku toimielin, joka tässä kun nappia painaisi ja mietin sitä, mitkä elimet pystyisivät nopeasti toimimaan. Ja tämä vaikutti mielestäni pienimmältä pahalta, että tämä olisi komissiolle tuleva rooli. Ja sitten ministerille sanoin, että jos te keskusteluissa pääsette toisenkin lopputuloksiin, niin kertokaa minulle. Niin panoudumme siihen sitten ihan objektiivisesti, mutta komissio ikään kuin painaisi nappia ja sitten pantaisi eh, täytäntöön kriisinratkaisu järjestely, joka olisi jo tehty, eh, josta olisi jo tehty päätös kunkin eh, pankin kriisiratkaisuohjelmassa, jos tämä, sillä tällainen on oltava. Ja jos tässä sitten hätäkelloa soitetaan, niin kriisiratkaisuneuvosto valmistelee asian pyytää, että komissio panisi nappia ja sitten kriisiratkaisuneuvosto toteuttaisi kriisin ratkaisun ja apuna olisivat kansalliset eh, elimet. Tämä on tässä taustalla oleva ajatus, mutta Ruoferella asioita vielä käsitellään kanssani ja ministerin kanssa. Ja sitten tämä viimeinen seikka, eli tallettajien kohtelu. Tämä on todella eh, herkkä asia. Pitää olla hyvin varovaisia, kun asiasta puhutaan. Jos ajatellaan Kyproksen tilannetta, niin siellä tiedotusongelmasta eh, aiheutui suuria eh, huolia tietysti on oltava aina sadan tuhannen säästöt taattuna. Iaro Ferreira, me ajattelimme neuvoston lähestymistavan mukaisesti, tästä pitää vielä trilogissa puhua, mutta tämä on sellainen asia, josta herra Simon vastaa hyvin aktiivisesti. No me tarvitsemme sellaiset talletustakut jotka ovat tehokkaat tarvitaan sopu neuvoston kanssa tästä asiasta. Minä toivoisin, että me saisimme eh, tarpeeksi varoja, niin että tässä olisi taso olisi tehokas. No niin, hyvät kollegat, meillä on 20 minuuttia aikaa ja neljä puhujaa. Kaikki saavat siis puhua. Seuraavaksi herra Fabrizio Barto EPP-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Ringrazio il commissario per... Kiitos, eh, puheenjohtaja. Haluan kiittää komission jäsentä tästä alustuksesta, jonka me saimme tähän alkuun. Tämä tie, jota hän kuvaili meille, nämä suunnitelmat ja tavoitteet vakauttaa pankkien taloudet ja samanaikaisesti antaa tavallaan takkuu investoijille ja yksityishenkilöille, jotka sitten tallettavat rahansa pankkeihin. Nämä kolme viimeistä kulunta vuotta ovat varmasti olleet teille hyvin raskaita ja vaikeita, todennäköisesti vaikeampia teille kuin eh, mitä eh, oli eh, tilanne Titanikin kaatumisen jälkeen. Meillä on kuitenkin tässä pitkä tie kuljettavana edessämme. Työ ei ole suinkaan viety päätökseen. Asia, jonka te otitte hieman ohimennen esiin, mutta mitä minusta pitäisi syventää, on se, että meidän täytyisi sopeuttaa pankkijärjestelmää reaalitalouden tarpeisiin. Miten teidän mielestä voitaisiin tehdä, tehdä esimerkiksi vaikka verotuksellisesti tiettyjä eroja niin, että esimerkiksi suuret luottolaitokset vapautettaisiin veroista, kun on kysymys suurista äh, voitoista, joilla rahoitetaan jotakin hyödyllistä, taikka sitten kun on kysymys jostain voitosta, joka tehdään finanssisektorilla. Minusta pankkijärjestelmän on lähennyttävä reaalitaloutta ja erityisesti pk-yrityksiä. Ja toivon, että tämä johtaisi äh, vakautukseen ja vakaaseen sektoriin niin, että voidaan ratkaista tämä toinen suuri kriisi, taloudellinen kriisi, joka on iskenyt kaikkiin EU-maihin. Eh, Monsieur Bertot. Eh. Edustaja Bertot, kiitos teidän arviostanne siitä, mitä me olemme tehneet viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana. Puhuitte Titanikista, Selvää on se, että kaksi ja puoli vuotta sitten eurojuna oli aivan lähellä raitelta suistumista rahoituskriisin takia, joka lähti liikkeelle Amerikasta ja sitten pankkien heikkoudesta johtuen oli epäterve suhde pankkien ja toisaalta valtionvelan välillä – liikaa valtionvelkaa, ei hyvää hallintoa euroalueella, vaikkakin meillä on Jacques Delorsin suositukset jo kymmenen vuoden takaa ja muistan ne aivan täsmällisesti. Juna oli todella lähellä raiteilta suistumista. Täytyy todeta, että se ei suistunut raiteilta. Tämä johtuu EKPn toimista, Euroopan johtajien toimista, hallitusten sekä vasemmista että oikeistohallitusten toimista. Me ryhdyimme oikeisiin toimiin, jotta juna ei suistunut raiteiltaan haluamme myös rinnakkaiset raiteet, jotta juna toimii paremmin. On jotenkin hyvä, että raiteet ovat samansuuntaiset. Silloin juna kulkee eteenpäin paremmin ja nyt näemme, että juna on lähdössä uudelle liikkeelle. Vakaus tai rauhallisuus on palannut. Olen kuitenkin peräänkuuluttanut valppautta ja sinnikkyyttä kuluttajien luottamus on kaikkein oleellisinta. On tehtävä se, mitä sanoo, ja kaiken tämän täytyy toimia. Vielä ei olla aivan tässä tilanteessa. Jokainen hallitus pyrkii hallinnoimaan omaa, hallitsemaan omaa velkansa. Olli Rehn, kollegani, on puhunut nimenomaan euroalueen julkisista velasta ja sen hillitsemisestä. Minä osaltani olen työstänyt rahoitusmarkkina-asioita. Me emme saa tietenkään kasvua rajoittaa niin, että toteutamme liian tiukkoja säästötoimia. Meillä on oltava myös teollisuus, teollista politiikkaa. Täytyy muuttaa monenmoisia asioita. Meidän on saatava kasvua ja kilpailukykyä. Tätä me juuri pyrimme tekemään. Kysymyksessänne, edustaja Bertot, oli myös toinen seikka mukana, eli se, että yritysten tuotot jätettäisiin verottamatta ja toisaalta taas verotettaisiin rahoitusmarkkinoita. Ymmärrän kyllä tämän näkemyksen, mutta nykyisessä oikeudellisessa tilanteessa verotus kuuluu kokonaisuutena jäsenvaltiolle. Kun yritämme yhteistä verotusta saada aikaiseksi kollega Semeta on aikamoisen rohkea. Hänen on oltava rohkea. Minä olen sisämarkkinakomissaari ja on aika lailla mahdoton tilanne, että täytyy tehdä työtä 28 verotusjärjestelmän pohjalta kuitenkin yksillä sisämarkkinoilla. Semeta pyrkii esimerkiksi ALV-järjestelmää yksinkertaistamaan. Eli katsokaapa vain, mitä, mitä tahtia tässä mennään eteenpäin yksimielisyyden pohjalta. Kenties pitäisi luopua tästä yhteistyö, yksimielisyyden vaatimuksesta ja painottaa nimenomaan tehostettua yhteistyötä, eli ne, jotka haluavat mennä nopeasti eteenpäin, niin voisivat sen tehdä. No, tällä välin, mitä me sitten teemme? Kun muistamme pk-yritykset, niin yhdessä Tajanin kanssa useallakin alalla haluamme toimia eriytetysti niin, että huomioimme pk-yritykset aivan erityisesti. Me haluamme olla avoimia esimerkiksi näissä tilinpitonormeissa, CRD 4 kohtelemme suopeasti sellaisia pankkeja, jotka luotettavat pk-yrityksiä verrattuna muihin pankkeihin haluamme suosia sitä, että rahoitus elpyy pk-yritysten suuntaan. Eli toivon myös, että rahoituksen saantia voitaisiin eriyttää pk-yrityssektorilla niin, että helpotettaisiin pääsyä esimerkiksi pörssikauppaan. Ja voisi olla esimerkiksi tällainen eurooppalainen pk-yrityspörssi. Sitten ajatus, joka minusta on oikea, mutta kaikki eivät ole vielä vakuuttuneet, että olisi tällainen eurooppalainen säästökirja. Usea, useassa maassa on hyvin toimivia ää, säästövakuutuksia tai säästötalletuksia. Ja meillä voisi olla eurooppalainen taattu talletus. Voitaisiin kerätä eurooppalaisia varoja tällaiseen eurooppalaiseen talletusmahdollisuuteen, ja että näitä tuottoja käytettäisiin sitten pk-yritysten rahoittamiseen. Minusta tämän tyyppisiä aloitteellisia välineitä voitaisiin toteuttaa. Uh, we have three more questions. Selvä. Uh, kolme kysymystä. Sanchez Brisedo. Muchas gracias. Eh, Kiitos. Minäkin pidän hyvänä kaiken kaikkiaan näitä komission aloitteita. Ne ovat todella positiivisia ja komission suhtautuminen rahoitusuudistuksiin on hyvä. Mutta meillä on vielä sellaisia kohtia, jotka tarvitsevat täsmentämistä. Jotkut asiat ovat viivästyneet ja esimerkiksi asuntolaina-asiasta äänestettiin parlamentissa, mutta ensimmäistä käsittelyä vielä saatu loppuun siksi, että direktiivin täytäntöön panossa on vielä teknisiä kysymyksiä avoinna. Tiedän, että komissio pyrkii saamaan tämän loppuun vietyä ensimmäisessä käsittelyssä. Olisi harmista, jos emme saisi asiaa loppuun vietyä, vaikka olemme yksimielisiä. Haluaisin tietää, onko teillä jotain lisätietoa tästä viimeistä vaiheesta. Ja sitten jos ajatellaan asuntolainojen lisäksi sitä, että komission pitäisi ehkä esittää raportti yksityishenkilöiden ylivelkaantumista. Tämä on yksi seikka, joka komission jäsen pitäisi pitää mielessä, sillä jos ajatellaan luoton antoa, kyseessä ole aina vastuuntuntoinen luotonanto kuluttajille, vaan on tapahtunut eh, muunkinlaista. Ja sitten eh, pankkijärjestelmän rakenteellinen uudistus on ajatus tehdä syksyllä ehdotuksia, miten aiotaan nyt samalla esittää uudelleenjärjestelyjä ja kuitenkin eh, antaa universaalin pankkijärjestelmän jatkossakin toimia. Kiitos. Hyvä Sanchez Presedo, olen oikein tyytyväinen parlamentin äänestystulokseen. Haluaisin kiittää teitä. Kyseessä on ensimmäinen puitteisto, joka kattaa asuntolainat yhteismarkkina-alueella. Tämä on kansalaisten kannalta myönteistä. Tilanne paranee sen myötä, mutta on eräs seikka, kuten sanoitte, joista ollaan erimielisiä neuvoston ja parlamentin kesken. Ja tämä liittyy tämän toimijoiden välisen sopimuksen eh, ongelmiin. Eli tässä on tämä eh, yhteenvetotaulko-ongelma. Tiedän parlamentin kannan, mutta neuvoston on nyt eh, liikuttava johonkin suuntaan, että päästäisiin jonkinlaiseen tulokseen minä olen puhunut asiasta Liettuan ministerin kanssa ja juuri perjantaina asiasta puhuin ja ministeri ymmärsi, että kyseessä on tärkeä periaatteellinen kysymys parlamentin kannalta ja siksi on löydettävä ratkaisu. Nyt ei voi estää tämän tärkeän asian etenemistä tällaisen seikan takia ja minä kerroin puheenjohtajan puheenjohtajavaltona, että olen valmis tekemään kaikkeni, jotta voidaan päästä eh, yksimielisyyteen neuvoston parlamentin kesken tästä asiasta. Asuntolaina tekstissä on sellais, sellaisia säädöksiä, jotka mahdollistavat vastuullisen luotonannon ja me esitämme yleisesti tätä kuluttajan kannalta kyseessä voivat olla luotot tai muut. On annettava paremmin tietoa kuluttajille niistä riskeistä, joita tuotteet sisältävät. Kaikkien eri tuotteiden yhteydessä pitää aina tiedottaa siitä, minkälainen riski aiheutuu kuluttajille ja tämä liittyy monen eri seikkaan, jotka mainitsin aikaisemmin. Ja asuntolainassakin pyritään tähän vastuullisen luotonantoon. Kiitos. Ja sitten edustaja Löyli. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Te viikko sitten olette esitellyt komission ehdotuksen, jolla pyritään rahaa markkinarahastoja säätelemään. Tämä on tärkeää rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta – nyt kuitenkin reaktiot ovat aika lailla sekalaisia. Tämä ei liene yllätys. Tämä ei kuitenkaan riitä. Tässä olen teidän kanssanne samaa mieltä. Tämä ei riitä, jotta sitten komission ehdotuksen pohja katoaisi. Haluaisin kuulla komission sen teidän kommenttinne suhteessa niihin kommentteihin, jotka toteavat, että ehdotetut muutokset menevät pidemmälle kuin voimassa olevat säännöt muilla aloilla. Tehän tiedätte kyllä, että sääntelystä ei ole puutetta tällä alalla ja ne ovat myös tuottaneet tulosta. Kun ajattelemme korkotasoa, joka on kovin alhainen, niin rahamarkkinarahastojen on hyvin vaikea toimia tässä ympäristössä. Hyvin tiukkojen sääntöjen käyttöön Otto oikeastaan tuomitsi sinne häviämään. Te olette määritelleet tämän kolmen prosentin arvon ehdotuksessa ja se on erityisesti on kyseenalainen. Mitä mieltä te olette sektorin kritiikistä suhteessa tekemään ehdotuksen ja olisitteko te valmis vielä korjaamaan ehdotusta yleisellä tasolla? Eli miten voisimme paremmin säännellä tällaista alaa, joka on hyvin hatarassa, hauraassa vaiheessa rahoitusmarkkinoilla. Minun mielestäni tässä on löydettävä tasapaino. Edustaja Luling. Aivan Varmaankin sallitte, että voin Sanchez Presedolle vielä yhden kommentin esittää ja sen jälkeen puhun sitten tästä pankkisektorin uudistuksesta, jonka mainitsitte. Sanchez Presedo, tähän uudistukseen liittyy se huoli, että meidän täytyy toisaalta punnita tarkkaan riskejä silloin, kun pankki tekee investointejaan ja toimii myös perinteisen tehtävänsä mukaisesti, eli lainaa yrityksille ja asiakkaillensa meidän täytyy myös kunnioittaa pankkisektorin moninaisuutta. Kun katsomme niitä syitä, jotka ovat johtaneet pankkikriiseihin pankkisektorilla, niin olipa kyse sitten investointipankista, niin kuin Lehman Brothers, tai sitten tällaisista universaaleista yleispankeista, jotka ovat aiheuttaneet kriisejä, niin meillä on hyvinkin moninaisia skenaarioita, jotka ovat kriiseihin johtaneet. Meidän täytyy kunnioittaa olemassa olevaa moninaisuutta tällä alalla. Sehän on myös voimavara eurooppalaisille pankeille. Meillä on tiettyjä yleispankkeja, mutta on myös nelisen osuustoiminnallista pankkia. No sitten Financial Stability Board – ja myös maailmanlaajuinen toiminta on suosittanut kieltämistä, kun ajattelemme näitä vaihtoehtoisia rahastoja ja aivan erityisesti niin sanottuja sinaveja. Tämä todettiin teksteissä. Olen seurannut tarkkaan suosituksia, joita on tehty rinnakkaispankkijärjestelmän alalle – en ole ehdottanut sitä, että näitä rahastoja kiellettäisiin. Tähän on neljäkin syytä. Minusta voimme päästä varmuuden, vakauden tavoitteeseen myös muilla keinoilla kuin pelkästään sillä, että kielletään. Tarvitaan hyvä hallintoa, avoimuutta, vakautta. Täytyy olla jonkinlainen puskuri. Tämän kolmen prosentin verran sitä tarvitaan. Eh, siis nämä konstit pikemminkin kuin kiellot. Ja toiseksi nämä rahastot ovat myös taloudellisen toiminnan tukena, erityisesti Luxemburgissa, mutta myös Irlannissa. Täytyy huomioida myös, minkälaiset seuraamukset taloudellisesti on meidän ehdottamillamme toimilla tekemäni valinta, joka on nyt keskustelun kohteena sekä parlamentissa että ministerineuvostossa, on se, että saisimme näille rahastoille täsmälliset säännöt. Lisäisimme turvallisuutta, sellaiselle, pääsisimme sellaiselle tasolle, joka on kestettävissä. Edustaja Luling, lähestulkoon kaikki ongelmat, jotka rinnakkaispankkisektorilla ovat nousseet esille sen takia, että tuotteita sitten vakavaraisuus on ollut huonolla tasolla, niin näitä ongelmia ei olisi syntynyt, jos tilanne olisi sellainen kuin nyt kuvailin. Nyt puhutaan noin tuhannesta miljardista transaktiossa näissä rahastoissa. Kyllä minun mielestäni on toimittava. Olen varjopankki tiedonannossa esittänyt yleisiä kommentteja ja olemme tehneet ehdotuksemme rah- rahamarkkinarahastojen suhteen niin, että va- va- vakiinnutamme ne, vakautamme ne ja turvamme myös niiden tulevaisuuden. Jotkut katsovat, että ehdotetut toimet ovat liiankin brutaaleja, jotkut taas, että ne eivät ole tarpeeksi brutaaleja. Jotkut katsovat, että näitä ei ole helppoa hallinnoida, mutta toisaalta täytyy huolehtia myös avoimuudesta. Ja sitten vielä viimeinen. Uh, the last question. Kiitos puheenjohtaja. Vielä viimeinen äh, asia. Useat hallitukset eivät halua antaa tälle kriisinratkaisurahastolle tarpeeksi rahaa. Onko mahdollista saada aikaan eurooppalainen päätös äh, kriisinratkaisurahastosta ilman perustamissopimuksen muutosta? Euh, Jean-Mon Tremosa, ma réponse est oui. Hyvä, edustaja Tremosa, vastaan kyllä. Oikeudellinen yksikkömmekin, joka on ollut yhteydessä neuvoston oikeuden yksikköön ja keskuspankin oikeudellisen yksikköön, kaikki ollaan, olemme mieltä, että eh, tämä rahasto, kriisiratkaisurahasto on perustettavissa 114 Eh, artiklan pohjalle. Tästä on puhuttu ja varmasti eh, yleisesti ottaen hallitukset ovat sitä mieltä, että tämä on vaka perusta. Toistan vielä, mitä sanoin aikaisemmin. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että tämä on ihanteellinen ratkaisu ja lopullinen ja sitä ei voida parantaa enää? No ei, tietysti meidän on saatava tämä kriisiratkaisujärjestelmä nopeasti toimintaan, sillä meidän on pystyttävä toimimaan kriisitilanteissa ja on pystyttävä organisoimaan eh, tämä mm, tällainen kriisin ratkaisu sen sijaan, että yhtäkkiä jonain sunnuntai-iltapäivänä pitäisi eh, jostain kehittää mm, ratkaisu ilman, että on yhteistyötä ollenkaan. Ja ajatus on integroida direktiivin toimeenpalo niin, että otetaan huomioon tämä bail-in-ajatus myös ja Tämä kaikki tapahtui siis yhteistyössä. Jos perustamissopimusta muutetaan, minusta tämä olisi kyllä paikallaan myöhemmässä vaiheessa, erityisesti jos ajatellaan euroalueen toimintaa koskevia kohtia. On todennäköisesti tarpeen ottaa käyttöön sellaisia mekanismeja, joita voidaan parantaa kriisinratkaisumekanismeja. Minä itse jo sanoin, että olemassa oleva ESM, joka on olemassa hallitusten välillä, niin myös maissa tämä voisi olla kriisinratkaisurahasto. Ihan samaa. Tarvitaan sellainen järjestely, joka toimii. Meidän on otettava oppia siitä, kun jouduttiin nopeasti toimimaan erikseen eri viranomaisten taholla, eikä ollut tottumusta yhteistyön tekoon. Eli tämä järjestely, joka 2014 toimii, lähtee toimimaan, jos hallitukset näin haluavat. Minä luotan siihen, että tämä onnistuu ja pystytään eh, pääsemään sitoutumaan tämän asian dynaamisti, niin sitten myöhemmässä vaiheessa sitä voidaan parantaa muuttamalla perustamissopimusta. Very much, Commissioner. Kiitos eh, komission jäsenelle ja kollegoille. Tämä viesti, mikä tästä keskustelusta komission jäsenen ja meidän keskemme eh, on, on se, että me teemme töitä Äh, Lehman Brothers-kriisin jälkeen me olemme tehneet äh, tarvittavia muutoksia. Me olemme tehneet äh, talousjärjestelmästä vakaamman, mutta monista teidän kysymyksistä ne kävi ilmi, että jäsenvaltioiden täytyy ottaa vastuunsa myös vakavasti. Ja meidän täytyy ehkä huolehtia yhdessä siitä, että jäsenvaltiot huolehtivat velvollisuudestaan täytäntöönpanna niitä asioita, mitä me täällä päätämme. Minä aina sanon ihmisille, kun on kysymys lainsäädännöstä ja lehtistä kyselee, koska tämä astuu voimaan ja lainsäädännössä sanotaan 2014 tai 2015, silloin minä aina sanon, että se on se päivämäärä, johonka mennessä jäsenvaltioiden on pakko täytäntöön panna, mutta mikään ei kiellä jäsenvaltiota toimeenpanemasta sitä lainsäädäntöä aikaisemmin. Kiitokset komission jäsenelle tästä erittäin hyvästä keskustelusta. continue.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 Okay, I'm going to make a start because I see... No niin, jatketaan. Meillä on esittelijä ja varjoesittelijä paikalla, ainakin tärkeimmät heistä. Ne, jotka ovat tai siis tulleet mukaan tähän keskusteluun. Seuraava kohta esityslistalla on luonnonkatastrofit ja ihmisen aiheuttamat katastrofit ja esittelijä on Sampo Terho. Joten annan teille puheenvuoron. Tämä on ensimmäinen keskustelua. Sen jälkeen varjo esittelijät. Ole hyvä, sinun vuorosi. Kiitoksia rouva puhemies. Hyvät kollegat, olen iloinen voidessamme nyt aloittaa keskustelun tästä monimutkaisesta kysymyksestä. Meillä on parlamenttina tietenkin velvollisuus valvoa kansalaistemme etua ja hyvinvointia. Samalla oikeudenmukaisuudesta ja yritysmaailmamme toimintakyvystä kiinni pitäen tällä kertaa tämän mietinnön kanssa tämän tasapainon säilyttäminen vaatii meiltä erityistä tarkkaavaisuutta. toivoisin tässä keskustelussa ja mietinnön valmistelussa ylipäänsä teitä aivan erityisesti antamaan näkemyksenne siitä miltä osin eun toimenpiteet tällä alalla voisivat tuottaa kansalaisille lisäarvoa. vakuutusala jos mikä vaatii räätälöityjä ja yksilöllisiä tuotteita joissa täytyy ottaa huomioon paitsi tilaaja niin myös paikalliset olosuhteet. tämän muistaen paikallistaso voi monessa kohden olla merkittävämpi ja tärkeämpi viitekehys tämän raportin käsittelemien ongelmien ratkaisuun kuin eu taso mutta ei välttämättä ole sitä. myös komission taholta on todettu että one size fits all tyyppinen ajattelu ei tässä yhteydessä ehkä tule kysymykseen. Meidän on oltava avoimia erilaisille ratkaisuehdotuksille ja on toivottavaa, että EU-tasolla pystymme ainakin edistämään jonkinlaista tietojen vaihtoa. Tämäkin on haastava ja monipuolinen tehtävä, koska onnettomuuksia on kovin monenlaisia ja samankaltaisiakin onnettomuuksia on vaikea vertailla kuuntelen siis näin ensimmäisessä keskustelussa suurella mielenkiinnolla eri ryhmien näkemyksiä ja ehdotuksia ja odotuksia raportin suhteen. Kiitoksia. Thank you. Uh, Mr. Langen on behalf of... Kiitokset ja sitten Langen EPP-ryhmän nimissä. Ja, vielen Dank. Ich glaube, man sollte doch noch ein bisschen... Kiitos ehkäpä tässä pitäisi hieman käsitellä yksityiskohtia hieman intensiivisemmin. Komissio teki vihreällä kirjalla tämän ensimmäisen käynnistyksen tässä asiassa, jossa oli kysymys näistä luonnonkatastrofien vakuutuksista ja sitä, millä tavalla niitä voidaan välttää ja millä tavalla näitä ihmisten aiheuttamia katastrofeja korvataan. Ja tämä lähestymistapa on hyvin monissa jäsenvaltioissa erilainen. Ensinnäkin täytyy huomioida nämä uhat ja vaarat, joita tämä aiheuttaa kansalaisille ja myös taloudelliset uhat. Ja sen vuoksi meillä on tietyissä jäsenvaltioissa erilaisia vakuutusjärjestelmiä. Esimerkiksi Saksassa viime kerran suuret tulvat toivat esille mielenkiintoisia asioita. Nimittäin lopputuloksena oli se, että tämä tulvakatastrofi aikaisempina vuosina johti erilaisiin riskin tavallaan ennaltaehkäisyyn. Ja esimerkiksi yritykset huolehtivat siitä, että yritysalalla oli hyvin vähän onnettomuuksia, eli jopa pk-yritykset olivat kyenneet tähän, kun taas sitten suurimmat onnettomuudet olivat esimerkiksi kansalaisilla. Ja kun e- esimerkiksi huomioidaan se, että pienissä kaupungeissakin yksi ihminen voi estää vaikkapa jonkin padon rakentamisen ynnä muuta. Sen vuoksi meidän täytyisi EUn e, tasolla myös huolehtia siitä, että ihmiset omalla omilla aloitteillaan voivat myös toimia, koska monta kertaa ihmisten oma-aloitteisuudella saadaan enemmän aikaan kuin se, että sekaannutaan ylhäältä päin. Eli siis eh, meidän ei tulisi ryhtyä minun mielestäni mihinkään sellaisiin toimenpiteisiin, jotka eh, vähentäisivät kansalaisten omaa vastuuta. Otan nyt tässä tämän tulvan esimerkiksi. Tekendorfin eh, kunnassa Tonavan varrella yksi kolmasosa kotitalouksista on ottanut vakuutuksen tulvien kannalta, kaksi kolmasosa ei. Jos valtio ottaisi nämä kustannukset itselleen, niin silloinhan nämä yksi kolmasosa, jotka ovat ottaneet vakuutuksen, irtisanoisivat ne. Eli siis täytyy olla tietynlaiset rajat sille, mikä on oma vastuu ja mitä Eurooppa voi sanoa, että olisi esimerkiksi jotain vähimmäisvakuutuspakkoja tai jotain. Tämä on siis minun tärkein asiani, eli tämä oma vastuu myös. Ja tässä vihreässä kirjassahan asetetaan esiin, kuinka monta prosenttia BKTstä eri maissa äh, on äh, koskien, vakuutuksia koskien näitä kustannuksia Liettuassa, Tanskassa, jossa on ollut suuria myrskyjä esimerkiksi. No, näissä maissa esimerkiksi on enemmän myrskyjä ja silloin siellä se on, määrät ovat korkeampia, kun taas Italiassa on maajärjestyksiä, Bulgariassa ja Romaniassa ja Itävallassa taas on enemmän tulvia. Eli siis nämä riskit, joita on, nämä luonnonkatastrofit jakautuvat hyvin eri tavalla eri maissa – ja sen vuoksi ne ratkaisut, joita me tarjoamme, niissä voidaan oikeastaan vain ottaa huomioon nämä erikoisuudet. Eli kysymys kuuluukin, miten me luomme tällaisia kannustimia yrityksille ja kansalaisille, ja millä tavalla esimerkiksi yritysten vastuu jakautuu ja esimerkiksi maakaasu- ja öljyyritykset, ydinvoimalat, ja äh, sitten myös äh, nämä uhrit, äh, miten paljon heidän täytyy saada informaatiota, millä tavalla korvataan, millä tavalla tämä huomioidaan vakuutusdirektiivissä. Tämä on hankala aihe ja meidän täytyy käsitellä tätä sillä tavalla, että tämä ei ole mikään automaatio, vaan tässä on kysymys erilaisista mentaliteeteista eri maissa ja, ja erilaisista säännöistä liittyen myös vastuisiin ja siihen, mikä on valtion osuus ja niin edelleen. Sen vuoksi minusta tämä vihreä kirja, joka on ensimmäinen askel kohti valkoista kirjaa, vihreä kirja tulisi käsitellä sillä tavalla, että nämä näkökulmat eivät jää muiden jalkoihin. Kiitos. Uh, thank you. And behalf of the... Kiitos SND-ryhmän nimissä herra Valdini. Evo, hvala. Ja ću iskoristiti priliku da govorim hrvatski. Kiitoksia. Haluaisin käyttää tilaisuutta ja käyttää kroatian kieltä. Haluan kiittää puheenjohtajaa ja kaikkia, jotka ovat mahdollistaneet sen, että meillä on täällä käytössä myös kroatian kielen tukkaus. Toivottavasti tulkkaus sujuu, kaikki kuulevat. No niin, hyvä. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin todeta, että tämä komission vihreä kirja on hyvä lähtökohta mietinnölle. Vihreässä kirjassa kuvaillaan nykytilanne ja tarjoillaan ratkaisuvaihtoehtoja, jotta voitaisiin parantaa nykytilannetta Euroopassa, kun ajattelemme vakuutuksia katastrofien varalta. Meidän pitäisi tarjota kuluttajille kaikki tarpeellinen tieto niin, että kuluttajat voivat tehdä perusteltuja päätöksiä. Vihreässä kirjassa oikeastaan keskitytään nimenomaan tähän aspektiin. Meidän pitäisi painottaa nimenomaan tätä seikkaa. Aivan erityisesti täytyy keskustella pakollisesta vakuutusturvasta ja myös ajatuksista, jotka liittyvät äh, vakuutuspooleihin ja äh, hallitus, valtion organisaatioihin. Täytyy huolehtia sekä yrityksistä, kuluttajista että valtiollisista organisaatioista. Tarvitaan tasapainoa kaikkien sidosryhmien välillä. Ilman tasapainoa tällä alalla ei päästä eteenpäin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Tulkkaus toimi erinomaisen hyvin, koska meillähän on nämä huipputulkit. No niin, sitten herra Kovas. Turvals. Chair. First of all, Kiitos puheenjohtaja. Aivan siksi haluaisin kiittää komissiota vihreästä kirjasta ja esittelijää hänen alkukommenteistaan ihmisten aiheuttamat luonnonkatastrofit ovat valitettavasti sekä EU:ssa että muuallakin maailmassa ongelmia, mutta huolestuttavampaa on se, mitä komission vihreässä kirjassa sanotaan, että nämä tällaiset katastrofit ovat kovasti lisääntyneet. Tieteellinen olettamus on, että ilmaston lämpeneminen jatkuu, johtaa siihen, että meidän pitäisi miettiä, miten voimme vaikuttaa tähän trendiin ja saada se menemään toiseen suuntaan, mutta ennen kuin mennään tähän, niin pitää ehkä puhua muista toimista, eli vakuutuksesta. Vihreä kirjaa julkaistiin huhtikuussa, kesällä oli valtava tulva Keski-Euroopassa, joka koski erityisesti Itävaltaa, Tsekkiä ja e, Saksaa. Kävin Magdeburgissa muutama, muutama kuukautta myöhemmin ja pystyin toteamaan että tuhot olivat vähäisemmät kuin Belgian Pappenheimissa ja Tillissä Belgiassa 1630. Mutta tästä huolimatta tästä asiasta olisi puhuttava vielä lisää. Jäsenvaltio, josta sekä esittelijä että minä olen kotoisin, sielläkin on ollut suuria myrskyjä pari vuotta sitten ja sitten e, tulvia alkaa olla melkeinpä joka vuosi. Vihreässä kirjassa korostetaan sitä, että ihmiset aliarvioivat systemaattisesti sitä, kuinka todennäköisesti he joutuvat luonnonkatastrofien uhreiksi. Me suhtaudumme vähän e, mystisesti asioihin vähän liikaakin joskus ja liian vähän olemme pessimistejä. Nämä äärimmäiset luonnonolosuhteet ovat uusia. Me sanomme, että ne ovat äärimmäisiä, mutta samanaikaisesti eh, emme anna niille tarpeeksi arvoa emme, ja on vaikea ymmärtää, kuinka paljon ne voivat vaikuttaa. Sen takia on erityisen vaikea puhua näistä vakuutuksista. Mitä tulee sitten tähän ajatukseen pakollista vakuutusjärjestelystä, se mainitaan täällä. En ole vielä ehtinyt paneutua siihen, miten eri jäsenvaltioissa toimitaan ja miten kansalliset järjestelyt toimivat, mutta tästä aiheuttaa kuitenkin paljon mielenkiintoisia kysymyksiä. Pitäisikö kreikkalaisten esimerkiksi avustaa saksalaisia, kun Elbejoki tulkii? Olisi mielenkiintoista nähdä, mitä tähän vastattaisiin. Ja vaikka kannattaa koota yhteen kustannuksia, ei saa unohtaa, että tässä myös yksilöiden vastuu ja suunnittelu tahojen vastuu on myös olemassa, jos eh, päällystetään teitä enemmän, niin eh, tämä johtaa sitten eh, suurempiin ongelmiin. Moni rakentaa taloja sellaisille alueille, joissa on suuria riskiä ja näin vaikeutetaan myös toimintaa. Jos on olemassa jonkunlainen patotuloja vastaan, niin tämä voi alentaa talon arvoa. ja kuka on sitten vastuussa näistä korkeista kustannuksista? Tiedämme, että osa väestöstä ei halua pakollisia vakuutuksia ollenkaan. Ja kuten voidaan ymmärtää, kun ajatellaan, pitäisikö nyt kreikkalaisten avustaa saksalaisia, niin tämä liittyy myös siihen, pitääkö ottaa tällainen vakuutusjärjestely käyttöön koko Euroopan tasolla vai vain jäsenvaltion tasolla kysymys on auki. Tämä on ensimmäinen keskustelu, en halua vielä mennä yksityiskohtiin. Minä tässä jo olen vähän provosoinut tähänkin asti ja nyt olisi mielenkiintoista kuulla, mitä suomalainen ystäväni tähän vastaan. Tästä voidaan myöhemmin puhua lisää suomen kielellä. No aina hyvä hieman provokoida, että saadaan keskustelu kulkemaan. Ja sitten edustaja Giegold vihreistä. First of all, I'm always surprised what Finns provocative, but... Ensinnäkin aina yllättää se, mitä suomalaiset pitävät, pitävät äh, provosointina. No kyllä nyt tarvitaan lisää provosointia, jotta saksalaiset saadaan provosoiduiksi. Ensinnäkin haluaisin todeta, että on hienoa kuulla Kroatia täällä. Tervetuloa. Ja hienoa tehdä teidän kanssa yhteistyötä tämän asian tiimoilta, mutta itse aiheeseen. Meillä ei ole vielä yhteistä linjaa ryhmässä. On sanottava, että minulla on perustavanlaatuisia epäilyksiä tämän suhteen. Venev Langen, Kuku, mainitsi jo tämän aikaisemmin. Tässä aiheessa on vakava moraalikadon vaara tai ongelma. Ongelma syntyy myös sen takia, että jos on alivakuuttamista tai vakuutuspuutteita, niin on, on suuntaumus poliittisessa yhteisössä lunastaa sitten ne, jotka eivät ole vakuutusta ottaneet. Tämä on havaittu usein Saksassa. Meillä on laajoja, suuria luonnonkatastrofeja ja niistä syntyy tällaisia kansallisia tapahtumia, eli ihmiset osallistuvat muiden kärsimykseen. Sen takia on vaikea olla lunastamatta toisia tässä tilanteessa. Mutta sitten jos lunastetaan, niin ei ole mitään kannustinta ensinnäkin ottaa vakuutusta. Ja aivan niin kuin Vene Langen totesi, huolehtia tarvittavista muutoksista. Näiden ääripäiden välillä tai ääriratkaisujen välillä. Toisaalta pakollinen vakuutus, jotta voidaan välttää tällaisia ongelmia, kun pelastetaan muita. Taikka sitten toisaalta sanotaan, että tässä maassa ihmiset ovat yhtenäisiä, puolustavat toisiaan, emme halua ajaa ihmisiä alueelta, joissa on asuttu tuhansia vuosia ja vakuutus toki aina on kallis ratkaisu. Eli kenties tarvittaisiin joka tapauksessa jonkinlaista solidaarisuutta, joku niin, että vakuutusta subventoidaan tai varmistetaan se, että vakuutuslaitokset tarjoavat kohtuullisia vakuutusmaksuja. Muut joutuvat sitten osallistumaan näihin maksuihin, vaikkakaan ne eivät kyseisellä alueella asu. Tai kolmas vaihtoehto on hyväksyä se, että aina on näitä hallituksen mukaantuloja ja poliitikot pääsevät sitten linssiluteiksi kameraan aina silloin, kun on kriisistä kyse. Ei ole helppoa kyllä tässä ratkaisua löytää. En ole täysin vakuuttunut siitä, että me tarvitsemme yhden koon ratkaisun koko Eurooppaan. En ole vakuuttunut tästä. Haluaisin mielelläni kuulla komission näkökulmaa. Eli missä mielessä he katsovat, että tätä tarvitaan ja, ja subsidiariteetinkin näkökulmasta, miksi pitäisi olla yhden koon ratkaisu kaikille? En ole vakuuttunut, se täytyy sanoa. On hyvin vaikeaa löytää oikeanlainen tasapaino. No sitten tässä tiedonannossa, aivan niin kuin esittelijäkin jo totesi, on toki varsin konkreettisia ajatuksia siitä, mitä lisäarvoa Euroopalla voisi tässä olla? Tutkimukset, kokemukset parhaista käytännöistä tällä alalla. On myös strategia rajat ylittävien riskien hallinnoinnista ja riskeistä. Eli jäsenvaltioiden välillä ei niinkään ole moraalikatoa. Yksi jäsenvaltio E, laittaa tulvaesteet ja sitten tulva iskee toiseen maahan kovemmin. Eli Saksan tai Alankomaiden välillä tämä voisi olla Reinillä esimerkki, mutta on näitä esimerkkejä muitakin. Eurooppa puuttuu peliin silloin, jos tilanteeseen liittyy kilpailuaspekti. Jos jotkut maat esimerkiksi, esimerkiksi vakuuttavat asianmukaisesti ydinvoimalan ja sitten sisällyttävät tämä kustannukset ja muut taas eivät. Ja, ja meillä on yhteiset kasvavat energiamarkkinat, niin tästä syntyy kilpailuongelmia. Tämähän ei ole varsinaisesti mm, ihmisen aiheuttama katastrofi, vaan puhumme luonnon katastrofeista, eli pitäisi olla selkeä eurooppalainen ulottuvuus tässä. Meidän työmme on sellaista, että Jean-Paul Pézé, joka ei nyt ole paikalla, johtaa tätä työtä, mutta täytyy olla huolellinen sen suhteen, haluammeko me todella yhden koon ratkaisun kaikille ja mikä on taas toissijaisuusperusta tällaiselle ratkaisulle. Haluaisin selkeämmät perustelut, selvitykset komissiosta sen suhteen, mitä pitäisi tehdä Euroopan tasolla ja minkälaisia erilaisia arvioita on siitä, minkälaista solidarisuutta halutaan saada aikaiseksi. Eli miksi pitäisi olla tällainen yksi ja sama ratkaisu kaikissa 28 jäsenvaltiossa? En ole vielä täysin vakuuttunut ja haluaisin komissiolta vielä lisäselvityksiä. Um, Mr. Kamal, on behalf Edustaja Kamal. Speaking on behalf of my... Kiitos oikein paljon. Puhun Ashley Foxin nimissä. Hän on ECRn varjoesittelijä ja puhun nyt hänen ajatustensa mukaisesti, en kuitenkaan pyri provosoimaan liikaa, sillä saksalaisten tai brittien ei koskaan pidä pyytää provosoimaan. Eli herra Fox pitää hyvänä sitä, että EU ryhtyy toimiin, jotta huomioidaan katastrofivakuutuksen tarpeet, mutta vihreän kirjan pohjalta hän voi olla eri mieltä komission ehdotuksesta että kyseessä siihen pakollinen vakuutus. Tämä on käytännössä ongelma, jos ajatellaan kustannuksia, mutta komission on vaikea perustella sitä, että kuluttajien olisi otettava pakollisia mm, vakuutuksia, kun ihmisillä on kuitenkin vähän varoja tähän aikaan. Hän voi yhtä myös siihen, mitä kollegat ovat sanoneet, eli että jos asuu katastrofialueella, niin ihminen olisi ottanut vakuutuksen, jos hän olisi tähän kyennyt. Tästä pitäisi päättää jäsenvaltion tasolla. Olen puhunut tsekkikollegojen kanssa, jotka kertovat, että viime vuosina on ollut paljon tulvia ja silti ihmiset yhä rakentavat uusia taloja samalla alueellekin ennen tulvia, niin tämä on sekin hallituksen asia päättää asiasta eikä EUn asia jäsenvaltiot joutuvat lopulta maksamaan katastrofeista, ei koko EU. Meidän pitäisi keskittyä eh, vakuutussopimusten harmonisointiin ja niiden yksinkertaistamiseen kuluttajien varalta niin, että voidaan antaa selkeää tietoa ja annetaan vakuutuksenotto vastuu kullekin kuluttajille Tässä herra Foxin ajatukset. Okay, um, Mr. Langen, I think you wanted to come back briefly. Herra Langen, haluaisitteko te vielä sanoa jotain? Niin, minä unohdin jotain. Tämä konsultaatioprosessi. Pyytäisin, että komissio ottaisi tähän kantaa. Tästä päätettiin 30. kesäkuuta. Ehkäpä tästä on jotain tuloksiakin, jotain varsinkin ottaen huomioon näihin oikeudellisiin kysymyksiin, jotka siinä esitettiin, jossa on kysymys siviilioikeudesta ja tiettyjen jäsenvaltioiden näkemyksistä. Ehkäpä komissio voisi tästä jotain sanoa in the background over there. Which one? Okay, well, I mean, we've got some commission people here, so we should answer questions. I mean, I, I find this... Täällä on komissiosta ihmisiä, eli ehkä saamme vastauksia. Tämä on oikein mielenkiintoinen keskustelu. Minä en tiedä tästä asiasta yhtään mitään, en vihreä kirja lukenut, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että tässä pitäisi nyt miettiä, tarvitaanko tässä nyt todellakin jonkun raon tilkimistä, onko täällä jotain rakoja olemassa. On sellaisia katastrofeita mielestäni ei pystytä vakuuttamaan, ei niitä varten voida varautua. Onko tämä komission ajatus? Ehkä joku voisi kertoa tästä vähän lisää. Ehkä joku voisi vastata yksityiskohtaisesti näihin estettyihin kysymyksiin. Haluaisin tietää, tuleeko tästä nyt todellakin lisää arvoa ja jos tässä on kyse jostain aukoista, jotka pitää täyttää. Tässä puhutaan markkinoiden parantamista. Kuka haluaisi vastata komissiosta? Thank you very much. Uh, well, uh, excuse me. It's for the first time I'm... Kiitos. Anteeksi, olen ensimmäistä kertaa tässä valiokunnassa. Pyydän anteeksi siitä, että en ehkä osaa järjestelmällisesti vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Minun nimeni on Lukas Bortelli ja työskentelen DG Martin äh, alaisuudessa. Meidän pääosastomme koordinoi tätä vihreää kirjaa, jossa oli siis useiden pääosastojen osastoja mukana, oikeus, ympäristö, sanko, ekofin. Eli siis tässä oli mukana kaiken, hyvin monet pääosastot ja me koordinoimme tätä. Jossain määrin me olemme tässä nyt yrittäneet koota näkyvämmäksi tätä asiaa, josta on tulossa suuri uhka, eli siis nämä ympäristökatastrofit ja luonnonkatastrofit. Ja me yritimme olla hieman tavallaan provokatiivisia, mutta haluamme myös parantaa tietämystä ja ymmärtämystä ja sitä, että unioni voi tehdä tässä asioita, koska on jäsenvaltioita, jotka ovat löytäneet ratkaisuja luonnonkatastrofeihin sekä ihmisten aiheuttamiin katastrofeihin, mutta siitä huolimatta on jäsenvaltioita, jotka ovat vielä jälkijunassa. Joten me yritämme tässä herättää tietoisuutta ja tämä vihreä kirja, sen tarkoitus oli levittää parhaita käytänteitä, mutta myös nähdä, olisiko jotain unionin toimenpiteitä, joita tässä voitaisiin hyödyntää. Mitä tulee tähän kuulemiseen, niin täytyy kertoa, että tämä kuuleminen järjestettiin heinäkuussa ja me arvioimme nyt näitä vastauksia. Ja käsittääkseni me saimme noin 65 vastausta eri osapuolilta, jäsenvaltioilta, parlamenteilta, teollisuudelta, organisaatioilta ja niin edelleen. Vastaukset ovat nähtävästi pian saatavilla meidän kotisivuillamme ja samoin myös sitten meidän arvioimme niistä. 65. 65 vastaustako, niin kuin sanoitte. 75 ja minkälaisia järjestöjä esimerkiksi? Sorry, if I remember correctly, these... Jos äh, muistan oikein, niin tässä oli esimerkiksi äh, vakuutusyhtiöiden äh, järjestöorganisaatioita, meklareita mm, ja sitten oli myös jäsenvaltioiden parlamentteja, alueparlamentteja ja sitten oli myös kuluttajajärjestöjä. En tiedä, saitteko te kaikki vastauksen kysymyksiin, mutta nyt kun meillä on teidän nimenne, niin me voimme lähettää teille kysymyksiä, yksityiskohtaisempia kysymyksiä. Te olette nyt ensimmäistä kertaa täällä, niin en halua, että teillä ei, ole, ei olisi tervetullut olo. Me emme välttämättä itsekään ole niin systemaattisia. Annan nyt puheenvuoron esittelijälle. Sama Jotta hän voi vetää yhteen ja kertoa, miten hän jatkaa tässä eteenpäin. Kiitoksia puhemies. Kuullut näkemykset olivat minusta rohkaisevia, koska ne ensinnäkin olivat kohtuullisen hyvin linjassa keskenään ja toisekseen samankaltaisia kuin mitä minä itse olen ajatellut. Luulen, että pääsemme tästä eteenpäin hyvässä hengessä. Hyvässä hengessä ja olen jo laatimassa itse tekstiä ja otan nämä esitetyt näkemykset visusti huomioon tekstiä laatiessa, niin uskoisin, että tästä saadaan kaikkia tyydyttävä ja laajalla konsensuksella hyväksyttävä paperi valmiiksi. Kiitoksia. So if I can just confirm the timetable, we'll get a presentation of the draft. Jos voin vielä vahvistaa aikataulun 14. lokakuuta saamme luonnoksen. Komission kollegat ehdottaa vaativat, että saamme tiedot myös kuulemisista. Voitte lukea vastaukset, ne ovat netissä saatavissa. Tarkistusten määräaika 22. lokakuuta. Tarkistuksia käsitellään marraskuun 25. ja 6. päivä ja valiokunta äänestää 17. joulukuuta. Suunnitelma täysistuntoon menosta olisi helmikuussa. Ok. Kiitos kollegat, kiitos myös komissiolle puheenvuorosta. Haluaisin siirtyä seuraavaan aiheeseen. Yeah, so we, we're a little bit of a, we're little... Me olemme hieman aikataulusta edellä. Täytyy odottaa vielä edustaja Behtota. Kenties joku voisi ilmoittaa hänelle toimistoonsa, että jollei hän jo ole matkalla. Aha, soititte, mutta hän ei ole toimistossa. Eli täytyy vain odotella, että hän ilmestyy paikalle. Is an opinion, is it? Yes. We have our shadows here. Varjot ovat paikalla, eikö niin? Aha, yksi varjo, Kleva, on paikalla. Svenkään ei ole paikalla, näyttäisi siltä. Aha, siellä hän onkin, hän on vaihtanut paikkaa. Katseli väärään suuntaan. Esittelijä ja yksi varjo puuttuvat. Sitten voimme aloittaa. Muutama minuutin tauko. Go away. Älkää häipykö kuitenkaan. Älkää kaikki karatko. We find it difficult to get back on track again because we're, we're, we're making good time today and I'm nyt etenemme hyvää tahtia. Toivoin, että pääsisimme loppuun hieman etuajassa. Pyytäisin kollegoita soittelemaan myös seuraavien aiheiden esittelijöille, jotta ovat ajoissa paikalla. No, that's, that's, that's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 No, we were, um, on attend Monsieur Berthaud pour la prochaine rapport. Niin, seuraava mietintö, herra Berton mietintö, ja häntä odotellaan, me olemme hieman etuajassa, viitisen minuuttia, me odottelemme esittelijää käsittelemään tätä viimeistä esityslistan kohtaa. Les, les shadows sont là. Kaikki varjot ovat paikalla. I think we're ready to start. Our rapporteur is here. No niin, voimme jatkaa. Esittelijän paikalla. No siis kaikkein tärkeimmät ihmiset ovat paikalla. Varjoesittelijät, ne ovat ne, jotka tekevät työtä tämän asian parissa. Eli varjoesittelijät ja esittelijä. Ja muista ei ole mitään väliä. Eli eh, Roberto, ehkä voisi myös istahtaa. Minä en nyt puhu italiaa. Puhun saksaa, ranskaa ja pikkusen turkkia, siinäpä se. Ai te lähdette, mutta tehän nyt varjoja sitten, että te voi mihinkään lähteä. Oui, c'est ça. Tervetuloa. Um, uh, uh, tervetuloa. Me olemme hieman etuajassa, siksi me tässä jouduimme teitä odottamaan. Me menimme uh, vauhdilla eteenpäin. Edellisen mietinnön ja komissionkin keskustelu pysyi aikataulussa. Eli nämä ajat ovat indikatiivisia, mutta hienoa, että olette täällä. Ajattelimme jo pahinta, että olette kadoksissa. Olkaa hyvä. Signor Presidente, innanzitutto mi scuso per tutto Puheenjohtaja, kiitos. Haluaisin aloittaa pyytämällä anteeksi kaikesta siitä, mitä minä sanon. Ensinnäkin olen ensimmäistä kertaa esittelijänä ja sen vuoksi tässä jo etukäteen pyydän anteeksi, koska minä tiedän, että minä ehkä varmasti teen tässä kaiken näköisiä erehdyksiä. Ei, ei, ei tässä mitään hätää me vain, ei teillä ole mitään syytä tuntea oloanne syylliseksi. Olemme iloiset, että olette paikalla. No, oli miten oli. Olen varmasti kuitenkin jotain tässä väärin tehnyt, kun minä tätä tekstiä olen kasannut. Mitä tulee tähän aiheeseen, joka minulle on annettu, eli työntekijöiden rahoitusosakkuus yrityksissä – olen tässä pyrkinyt arvioimaan erilaisia välineitä, joita mahdollisesti voitaisiin hyödyntää. Ja olen tässä nyt sitten ajatellut muutamia, jotka tähän olen mukaan ottanut. Yhtäältä voisi ajatella näin, että työntekijät tukevat yrityksen rahoitusta osallistumalla osakkeiden omistajana tai joukkovelkakirjojen kautta jotka yritys sitten erityisesti antaa työntekijöilleen. Mutta tämä verotuskannustin ei ole sellainen, mistä yritys nauttii, vaan myös työntekijät. Ja tämä voisi olla mahdollisuus saada aikaan hieman matalampaa verotusta. Sitten toinen mahdollisuus on sitten se, että katsottaisiin, että osa palkasta maksettaisiin esimerkiksi joukkovelkakirjan tai obligaation tai osakkeen kautta. Verotuksellisesti tässä mm, sitten huomioitaisiin se osa, jonka yritys tot, niin kuin faktisesti maksaa työntekijälle. Kysymys voi olla nominaalisesta arvosta tai siitä arvosta, mikä on sen markkina-arvo. Eli siis on erilaisia tapoja työskennellä verokannustimien kanssa kun on kysymys tämän tyyppisistä joko obligaatioista tai muista arvopapereista, jotka maksetaan työntekijöille. Sen lisäksi työntekijät voivat osallistua kriisitilanteissa rahoitukseen. Silloin voidaan, he voivat rahoittaa yritystä tietynlaisen vapaaehtoisen tuen kautta. tyysykymysymys voisi olla esimerkiksi entisistä työntekijöistä, joilla on mahdollista suorien maksujen kautta ö, osallistua rahoitukseen. Tai esimerkiksi yrityksen toiminnan laajentamiseen, mutta sillä tavalla, että näin sidotaan nämä tuet eh, siihen, että voidaan uudelleen palkata henkilöitä kriisitilanteen jälkeen. Myös eh, riskinäkökulmat on huomioitava tällaisessa rahoituksessa ja yrityksen tehtävä on luonnollisesti informoida tai luottolaitokset, jotka eh, osallistuvat tähän Äh, on heidän tehtävänsä myös informoida siitä, minkälaisia riskejä tällaisessa rahoituksessa on. Sen lisäksi minusta on tärkeää, että olisi erilliset määräykset, jotka koskevat äh, äh, osakeyhtiöitä ja pienempiä yrityksiä, jotka eivät toimi pörssissä. on niin paljon helpompaa saada rahoitusta, jos on pörssiyhtiö kuin että ei olisi. Tässä me olemme vastuullisia vain tietystä osasta ja katsotaan nyt, mitä äh, muut kollegat tekevät muissa valiokunnissa. Now we have our shadows, but I... No niin. Varjo äh, esittelijät ovat paikalla. Mutta minun käsittääkseni meillä on äh, toimivaltuus äh, tietyissä asioissa, koska tässä on kysymys verokannustimista ja PK-yrityksistä ja riskinotosta rahoitusalalla. Eli nämä ovat asioita, joissa me olemme vastuussa tässä valiokunnassa. No niin, nyt sitten varjo esittelijät, niin että he voivat auttaa teitä tämän lausunnon laatimisessa. Ensin edustaja Kliiva. Thank you, thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijä Bertottia hänen panoksestaan tähän hyvin tärkeään asiaan. Kyseessä on työn tekijöiden rahoitusosakkuus yritysten tuloksissa, kun on ollut kriisiä viime vuosina ja pankilla ongelmia, maksukyvyttömyyttä ja kaikki tämä on johtanut siihen, että ollaan yhä kiinnostuneempia siitä, millä eri tavoilla voidaan saada työntekijät mukaan yritysten voitosta nauttimaan. On selvää, että tästä on hyviä tuloksia ja kokemuksia. Tällainen trendi on olemassa Euroopan tasolla. Tarvitsemme Euroopan laajuiset puitteet, jotta voidaan määritellä tällaisen järjestelmän puitteisto ja voidaan sitten edistää osakkuusjärjestelmän käyttöä ympäri Euroopan. Olisi hyvä, jos komissiokin nyt tekisi ehdotuksen lainsäädäntöpuitteistoksi tähän asiaan liittyen. Komission sen Barnier on näin jo luvannut erässä kuulemistilaisuudessa viime vuonna asiaan liittyen. Voin selvästi yhtyä esittelijään siinä mielessä, että nyt on todellakin mietittävä pitkän aikavälin visiota ja kestävää osallisuutta. Tämän pitää olla vapaaehtoista. Minusta vapaaehtoinen osallisuus on otettava myös mukaan ja itse työntekijät voivat päättää, haluavatko ne osa, he osakkaiksi vai eivätkö. On ajateltava myös finanssipolitiikan vaikutuksia ja työllisyyspolitiikkaa ja tämä asia on selkeästi esiteltävä työntekijöille ja työnantajille ja ammattiliitoille. Meidän on varmistettava, että pystymme kunnolla huomioimaan parhaat käytänteet Euroopan laajuisesti. Tällaisia järjestelyjä on jo olemassa ympäri Euroopan. On selvää, että pohjois- ja etelässä tilanne on aika erilainen, jos ajatellaan näitä työntekijäosakkuusjärjestelyjä. On huomioitava myös entistä paremmin verotusseikat – ja ongelmana on mahdollinen kaksinkertainen verotus ja tämä sitten vaikeuttaisi työntekijöiden vapaata liikkuvuutta sellaisissa yrityksissä, jotka toimivat rajat ylittävästi Euroopassa. Ja samanaikaisesti on miettävä sitä, miten voidaan kansallisia viranomaisia auttaa, jotta voitaisiin verokannustimia käyttää hyväksi ne ovat usein hyvin olessa asemassa, jos halutaan työntekijät mukaan. Ja jos tästä suunnitelmasta, joka täällä mainitaan, halutaan puhua lisää, niin on tehtävä selväksi, minkälainen yhteys tällä on eläkejärjestelyinvestointeihin ja sitten liittyen arvopaperijärjestelyihin on tärkeää, että yritykset eivät ota tällaista osakkuusjärjestelmää eh, toisten tilalle. Ja jos ajattelemme sitä, mitä pitäisi päättää Euroopan tasolla, no olen sitä mieltä, että tarvitaan pitkän aikavälin tavoitteita, mutta sen lisäksi on muistettava laatuperiaate, niin että voidaan taata se, että kaikki työntekijät voidaan ottaa samoin ehdoin mukaan, mukaan tällaisiin järjestelyihin. On toimittava kunnolla niin, että todellakin kaikki eri tahot toimivat e, oikeanlaisesti näissä prosesseissa. Haluaisin vielä kerran kiittää esittelijä tästä lausunnosta ja teen mielelläni yhteistyötä kanssanne. Yes, thank you. Ja sitten Debak. Also my thanks first of all. Kiitos. Kiitos esittelijälle hänen tekemästään työstä. Minun näkökulmastani koko tämä keskustelu liittyy laajempaan keskusteluun, joka puolestaan liittyy yrityskulttuuriin ja yritysten hallinnointiin. Täytyy muistaa, että yritysten hallinnoinnissa on kyse paljon muustakin kuin pelkästään palkkioista ja korvauksista. Miten työntekijät voivat osallistua riskin jakamiseen? Täytyy varmistaa, että kannustimet, joita hallinto omistajat ja toisaalta myös työntekijät saavat, ovat yhtäläisiä. Ja näissä järjestelmissä tämä periaate toteutuu. Toki järjestelmän on oltava vapaaehtoinen. Sitä voidaan tarjota työntekijöille, jotka sitä haluavat. Olen omassa maassani nähnyt, että monetkaan eivät välttämättä halua tällaisia järjestelyjä käyttää, koska niihin liittyy tietty riski. Riski on se, että kun rahallisesti on osallistunut yritykseen, niin toki yritys, yrityksellä voi mennä hyvin tai huonosti. Täytyy siis toimia niin, että osallistuja työntekijä on tietoinen riskeistä. Sitten pörssiyhtiöiden tilanne on siinä mielessä helppo, että osakkeet ovat muutettavissa rahaksi helposti, jos tällaisia kannustimia halutaan käyttää. Katson myös, että tätä pitäisi käyttää lisänä normaalin palkan lisäksi. Koskaan tätä, tällä tavalla ei voida korvata sataprosenttisesti työntekijälle maksettavaa palkkaa. Ja myös verokohtelun pitäisi olla erilainen. Näin ollen täytyy huomioida myös kaksoisverotuksen vaara ja rajat ylittävä ulottuvuus. Asian harmonisointi niin ikään on hyvin tärkeä kysymys. Ehdotitte myös sitä, että kaikkien työntekijöiden pitää, pitäisi voida osallistua rahoitukseen. Kyllä äh, työntekijät ovat tässä samassa asemassa kuin kuka tahansa ulkopuolinen sijoittaja. En tiedä, miksi pitäisi tehdä ero esimerkiksi eläköityneiden työntekijöiden tai ulkopuolisten sijoittajien välillä. Heitä täytyy kohdella samanarvoisesti yhtä lailla. Me teemme tarkistuksia jos jonkin verran, mutta yleisesti katson, että työntekijöiden Palkitseminen on hyvin tärkeä aihe. Meidän täytyy linjata yrityksen tavoitteita niin, että myös työntekijät voivat ne nähdä selkeästi yrityksessään. No niin, annamme puheenvuoron takaisin esittelijälle, koska vihreiden varjoistelija ei ole paikalle. Olkaa hyvä. Kiitos, kiitos kollegat teidän ehdotuksistanne ja siitä, että otitte esiin asioita, joita minä en ollut huomannut, mutta jotka ovat tärkeitä asioita. Tämä vapaaehtoisuus näkökulma. Kyllähän minä puhun tässä ensimmäisessä osiossa siitä, että rahoitukseen osallistumisen täytyy olla vapaaehtoista. Ja sitten täytyy päättää, että kaikki toimenpiteet PK-yritysten kohdalla, kun on kysymys rahoituksesta, sen täytyy, vapaaehtoisesta rahoituksesta, sen täytyy olla kestävää pitkällä aikavälillä ja vapaaehtoista. Otan esiin myös tämän mahdollisuuden osallistua yksittäisenä työntekijänä. Osallistua myös ryhmänä jos, jos osallistuu ryhmässä, niin silloin tämä ryhmä voi myös rahoittaa yritystä ja sitä kautta ehkäpä saavutetaan jonkinnäköinen tällainen kriittinen massa, jotta voidaan saavuttaa parempia tuloksia. Jos sitten äh, otetaan mukaan tämän, että aiempi työntekijä osallistuisi rahoitukseen, Tämä oli mielestäni hyvä ajatus tuoda sitä kautta esiin tämä mahdollisuus aiemmille työntekijöille. Mutta en minä silloin kyllä ajatellut että eläkkeellä olevaa, vaan ajattelin sellaisia työntekijöitä, jotka kriisin vuoksi tai vaikeuksien vuoksi ovat menettäneet työpaikkansa. Ja sitten äh, sen kautta, että hän vapaaehtoisesti lähtee vaikkapa ryhmänä rahoittamaan jotain uutta toimintaa yrityksestä ja sitten tämän rahoituksen kautta yritys kykenee palkkaamaan hänet uudelleen. It's a good opinion and there are lots of positive... Hyvä lausunto, paljon positiivisia näkemyksiä ja 30. lokakuuta on määräaika tarkistuksille. Sitten sitten 25. marraskuuta keskustelemme tarkistuksista ja äänestämme samana päivänä. Täysiistunto on vielä vahvistettava työllisyysvaliokunnan kanssa todennäköisesti 13. tammikuuta. Muistuttaisin niitä, jotka ovat paikalla, ne, jotka sitkeästi istuvat, että huomenna aloitamme vasta kello 10, emme kello 9 ja ohjaus, eurooppalainen ohjausjakso, keskustelu kansallisten parlamentin edustajien kanssa huomenna kello kolme ja kolmesta kello puoli viiteen, eikä meillä ole mitään muuta asioita sen keskustelun jälkeen. Joten toivotamme kaikille mukavaa iltaa. Kiitokset osallistumisesta ja hyvin positiivisesta ja rakentavasta osallistumista. Kiitos.